Se prendete posto, No niin, jos istutte paikalle, niin voimme aloittaa työskentelymme. Oggi pomeriggio riprendiamo. Tänään iltapäivällä palaamme sitten kuulemisen merkeissä pakettimatkateemaan, eli direktiiviin, joka on hyvin tärkeä tärkeä erityisesti siksi, että siinä se koskettelee miljoonia käyttäjiä, eli kuluttajia, jotka ovat meidän valiokuntamme päätoiminnan kohde. Antaisin välittömästi puheenvuoron nyt sitten, jotta voidaan, voidaan tuota, tiivistää aikataulua. Niin antaisin puheenvuoron esiintyjälle. tai itse asiassa esittelijälle, kollega Hans-Peter Mayerille, joka on laatinut mietinnön tästä aiheesta. Ja hänen jälkeensä annan puheenvuoron sitten liikennevaliokunnan edustajalle, Liikennevaliokuntahan on laatimassa lausuntoa tästä aiheesta. Ja Ismail Ertug, joka on täällä paikalla, tervehdin häntäkin puolestamme. Hansilla nyt siis ensin puheenvuoro. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat ja hyvät osanottajat, kiitän sitä, että olette paikalla – Meillä nimittäin on tärkeä asia käsiteltävänämme ja siihen liittyy suurta kiinnostusta. Samalla tavoin kuin matkustajan oikeudet, joiden käsittely päätettiin tänä iltapäivällä, kysymys on siitä, että matkustajaoikeuksien osalta sisämarkkinavaliokunta äänesti asiasta ensin siksi, että asian käsittelyssä johtavana vastuuvaliokuntana oli liikennevaliokunta. Tässä direktiivissä, josta me nyt keskustelemme, joka liittyy pakettimatkoihin, on tilanne päinvastainen. Liikennevaliokunta tekee työtä meille ja me äänestämme asiasta lopuksi. Tämän voisin nyt sanoa tässä hiukan aluksi näin myillen. Mutta tämä aihe on huomattavasti mutkikkaampi kuin matkustajien oikeudet. Matkustajien oikeuksien osalta Kysymys oli lennoista paikasta A paikkaan B tai pari väliasemaan kautta ja siinä se sitten on. Mutta kun on kysymys lukuisista osallistujista, jotka toteuttavat erinäisiä osuuksia ja tähän voi liittyä erinäisiä muita tekijöitä. Ja tässä yleensä ei suinkaan ole tarkoituksena pelkästään siirtyminen paikasta toiseen, vaan myöskin se, että vietetään mukava loma ja silloin tätä asiaa pitää arvioida hiukan eri tavalla ja seurauksia, pitää arvioida eri tavalla kuin silloin, kun on kysymys puhtaasta lentomatkasta. Se, että kiinnostus on suurta tähän aiheeseen, näkyy myös siinä, miten monia kannanottoja on jo toimitettu. Ja ajatellen sitä, miten paljon sähköpostiviestejä on tullut asiasta ja miten paljon keskustelupyyntöjä on istetty asiasta. Minä pyrin vastaamaan kaikkiin pyyntöihin, käymään mahdollisimman monia keskusteluja asianosaisten kanssa, koska se on meidän kannaltamme itsestään selvää päinvastoin kuin verrattuna erinäisiin kansallisiin tavoihin, joissa populismi usein katsotaan huonoksi ilmiöksi. Me tarvitsemme populismia tässä, sillä me teemme lainsäädäntöä, joka koskettaa yrityksiä, silloin tietysti meidän velvollisuutemme on myös kuulla asianosaisia, saadessamme tietää, mitä he ajattelevat ja mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista, niin että emme vain tee jotakin lakia. Mitä sisältöön tulee, minusta määräykset 90-luvulta täytyy sopeuttaa nykyhetkeen, ne ovat osittain jo vanhentuneet, ja esimerkiksi internetiä, joka on tullut tässä välillä käyttöön – Tärkeää on myös se, että me, me nyt suhteutamme tämän myös asiaan, jossa tänään päätetään nimittäin matkustajaoikeusdirektiiviin näitä samoja kysymyksiä. Tärkeänä tavoitteena täytyy olla se, että määräykset ovat käyttäjien kannalta hyödyllisiä ja että ne ovat ymmärrettävällä tavalla muotoiltuja. Jos nyt katsotte tänään komission esitystä, on monia lauseita, jotka joutuu lukemaan useaan otteeseen ennen kuin ymmärtää, mitä niillä on tarkoitettu. Tässä meillä on vielä runsaasti työtä edessämme. Tärkeää on myös se, että me saamme aikaan tasapainon yritysten ja kuluttajien kesken. Me emme halua toimia yksipuolisesti. Kummankin osapuolen täytyy olla tyytyväinen, kummankin täytyy olla tyytyväinen tulokseen – ja niin, että myöskin asianmukaiset sopimukset ovat sellaisia, että ne ovat kummankin kannalta sellaisia, että niitä mielellään tehdään. Mitä tulee vastuuseen, mitä tulee maksukyhtömyyssuojaan, tiedotoimivelvollisuuksiin, eh, määräyksiin, jotka liittyvät eh, hintoihin, mahdollisiin peruutusmääräaikoihin ja kaikkiin muihin liittyen. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä ja nyt odotan mielenkiinnolla asiantuntijoiden puheenvuoroja. Odotan myöskin mielenkiinnolla keskusteluja, jotka sen jälkeen käydään, kysymyksiä ja vastauksia. Ja pyytäisin todellakin, että kaikki esittäisitte kysymyksiä, ettekä esittäisi jotakin omia lausuntojanne, koska se voisi sekoittaa hiukan tätä meidän aikatauluamme. Ensin siis esitykset, sitten kysymykset ja vastaukset. Ja nyt sitten annan takaisin puheenvuoron puheenjohtajalle, olkaa hyvä. Grazie, Maier. Kiitos, herra Maier. Ja sitten Ertug liikennevaliokunnasta. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minun täytyy pyytää Liberatskin puolesta anteeksi. Hän on liikennevaliokunnassa esittelijänä tässä tärkeässä asiassa, mutta valitettavasti hän ei päässyt kuulemiseen. On ilmi selvää, että tämä on äärimmäisen tärkeä liikennevaliokunnan kannalta – tämä asia, koska me myöskin keskustelemme liikenneasioista ja matkustajien oikeuksista. Ja haluaisin esittää teille seuraavat Liberatskin kommentit. Kuluttajat tarvitsevat tarvitsevat aivan erityisesti suojelusta silloin, kun he matkustavat. Ja tästä syystä mm, pakettimatkadirektiivi hyväksyttiin vuonna 1990, mutta matkailumarkkinat ovat tuon jälkeen muuttuneet huomattavasti. Internetin tulo ja liberalisointi ilmailusektorilla on muuttanut sitä tapaa, jolla kuluttajat järjestävät lomamatkansa. Kuluttajilla on yhä aktiivisempi rooli räätälöidessään matkojaan vastaamaan omia tarpeitaan. He käyttävät internettiä ja yhdistävät sieltä eri palveluja sen sijaan, että valitsisivat valmiiksi räätälöidyn paketin nämä kehityskulut luovat epävarmuutta pakettimatkasäännöt, ne on jätetty ulkopuolelle ja kuluttajat eivät usein ole tietoisia siitä suojasta, jota he voisivat odottaa tietyssä tilanteessa. Ja täten on ilmiselvää, että tätä lainsäädäntöä täytyy päivittää, jotta saadaan korjattua ne virheet, jotka jäävät tekstiin. Meidän tavoitteemme ovat seuraavat. Ensinnäkin uuden direktiivin täytyisi varmistaa se, että kuluttajilla on korkea suoja silloin, kun he ostet, ostavat äh, matkapalvelujen yhdistelmiä. Toiseksi on tärkeää luoda tasavertaiset mahdollisuudet äh, eri matkapalveluja myyvien tahojen äh, välille ja myöskin vähentää kustannuksia, joita sääntöjen noudattamista syntyy yrityksille. Sitten mitä tulee sovellusalaan, määritelmät, joita ehdotuksesta löytyy, niitä täytyy täsmentää markkinat kehittyvät lainsäädäntöä nopeammin ja täten on tärkeää määritellä, mitkä matkapalvelujen yhdistelmät kuuluvat äh, direktiivin sovellusalaan. It could be argued ja voidaan argumentoida, että tämä sovellusala ei ole riittävän laaja. Pakettimatkoista ne ovat jääneet ajastaan jälkeen, jälkeen ja vuoden 90 jälkeen matkailumarkkinat ovat kokeneet suuria muutoksia ja kuluttajien preferenssit ja asenteet ovat muuttuneet. Esimerkiksi eh, riippumattomat sopimukset eh, yksittäisten sopimusten kohdalla ne on jätetty tämän direktiivin ulkopuolelle ja vain avustetut matkajärjestelyt ovat tässä mukana. Sitten minimum vastaan täysiharmonisointi tarvitaan täsmennystä sen suhteen, onko kysymys täyden harmonisoinnin vai vähimmäisharmonisoinnin direktiivistä. Tulee päättää, puuttuuko harmonisointi ja täysiharmonisointi toisi mukanaan yhtenäisen kuluttajansuojan tason kaikkialle Euroopan, mutta se estää jäsenvaltioita hyväksymästä tarvittaessa tiukempia sääntöjä kuluttajien etujen mukaisesti, kuten tämänhetkisen matkapakettidirektiivin puitteissa voidaan tehdä. Ja tämä on tärkeä poliittinen vaihtoehto ja eu lainsäätäjien täytyy tästä tehdä päätöksiä, mutta olipa päätös mikä tahansa, niin harmonisoinnin tasoon se täytyy tekstissä selkeästi määritellä. Sitten äh, korvausvastuu Tässä ehdotuksessa sanotaan, että järjestäjä ei vähittäismyyjä on vastuussa suhteessa kuluttajaan. jäsenmaiden lait yleensä puhuvat vain järjestäjästä, ei vähittäismyyjästä, koska jälkimmäistä pidetään vain välittäjänä, joka toimii matkanjärjestäjän apuna. Mutta tällä hetkellä vähittäismyyjät usein toimivat järjestäjinä, koska ne koostavat eri matkapalveluja kuluttajan toiveiden mukaisesti ja usein järjestäjät myyvät pakettinsa suoraan kuluttajille ilman, että käytetään perinteisiä vähittäismyyjiä välikäsinä. Käytännössä epävarmuuksia on paljonkin sen suhteen, kuka on vastuussa ja hyvin usein kuluttajien on hyvin vaikea identifioida, kenen puoleen kääntyä riitatapauksissa Direktiivin tulisi puuttua tähän kysymykseen asianmukaisella tavalla ottaen huomioon kuluttajan tarve löytää ratkaisu ongelmiin, joita ehkä on tullut esille matkan toteutumisessa eikä tule sulkea pois yhteisvastuukysymyksiä. Tarkistettu direktiivi, jos otetaan huomioon lainsäädännön sirpaloituminen, ja se, kuinka nopeasti matkailusektori on kehittynyt ja on lain edellinen niin oikea tapa toimia tässä asiassa olisi koettaa saada aikaan kattava väline kuluttajan oikeuksissa. Kuluttajat lähtevät liikkeelle siitä, lähtevät liikkeelle pakettimatkoista ja sitten siirtyvät siitä yksittäisten matkavarasten suuntaan. Avustetut matkajärjestelyt kattavat vain osan tämänhetkistä käytännöistä. Yksi väline matkapalveluista äh, se olisi entistäkin tärkeämpi, koska suurin osa kuluttajansuojadirektiivistä jättävät liikennesektorin sovellusalansa ulkopuolelle. Nämä ovat siis kollegani ja esittelijä Liberatskin kommentit ja toivon mukaan tämä sopii teille. Grazie e Grazie. Kiitoksia Ismailalle ja kollega Liberatskille myös, jota edustit ja joka ei päässyt paikalle luoksemme tänne nyt. No nyt sitten annan vieraillemme puheenvuoron asiantuntijoille, jotka ottivat vastaan kutsumme tänne tänään iltapäivällä. Ensimmäisenä puheensa pitää Rova Moniko Jens, joka on Beukin pääsihteeri tai pääjohtaja. Pyytäisin puhujaa pitäytymään 10 minuutin aikarajassa. Olkaa hyvä, Kojens. Thank you. Uh, good afternoon. Kiitos. Uh, iltapäivää. Uh, minulla on PowerPoint-esitys, en tiedä saataisiinko se näkyviin. Kiitos siitä, että BEUK, eurooppalainen kuluttajajärjestö, on kutsuttu paikalle. Tietenkin tulen kunnioittamaan minulle annettua puheaikaa mahdollisuuksien rajoissa ja vaikkakaan kymmenessä minuutissa ei voi mennä tämän tärkeän lainsäädäntöpaketin yksityiskohtiin, niin tuon esille vain tiettyjä kohtia meidän täytyy käydä nämä nyt nopeasti läpi, mutta yksityiskohtainen kantamme siitä hiotaan parhaillaan ja se tullaan lähettämään tämän valiokunnan jäsenille ihan lähipäivinä. Pääviesti, jonka haluaisimme välittää tänään, on se, että tämä ehdotus on hyvin monimutkainen lainsäädäntöehdotus, ei ainoastaan sen oman sisällön takia, koska sieltä löytyy siis säännöksiä joihin tulisi saada enemmän täsmennystä, mutta tämä on monimutkainen myös sen takia, että se vaikuttaa muihin lainsäädäntöihin, esimerkiksi kuluttajansuojadirektiiviin, mutta myöskin kansalliseen sopimusoikeuteen ja siviilioikeuteen. Ja on äärimmäisen tärkeää, että tämän ehdotuksen säännöt ja niiden vaikutusten, vaikutukset muihin lainsäädäntöihin ovat jo etukäteen tiedossa. Ja tästä syystä me olemme sitä mieltä, että syytä hoppuiluun ei ole. Me tiedämme, että että taipumuksena on viedä tämä toimielinten läpi ennen vaalikauden loppua, mutta kuluttajien näkökulmasta meidän mielestämme olisi parempi, että saadaan, että tässä onnistutaan sen sijaan, että tämä hopulla vietäisiin läpi, koska me olemme sitä mieltä, että kuluttajat ansaitsevat hyvän, vahvan lainsäädäntökehyksen matkailusektorille pitäydyn kommenteissani puheessani näihin ulottuvuuksiin, jotka näette tuossa ensimmäisellä kalvolla, mutta ensimmäinen kommenttini olisi siis se, että tietenkin me vahvistamme sen, että, että direktiiviä täytyi tarkistaa. Se olisi pitänyt tehdä jo kauan aikaa sitten sitten. Pakettimatkadirektiivi, joka hyväksyttiin 90-luvulla, se oli erittäin hyvä instrumentti tuolloin. Se oli hyvin kuluttajaystävällinen ja moderni, mutta markkinat ovat kehittyneet, matkustajien odotukset ovat muuttuneet ja tätä täytyy modernisoida. Ja tällä hetkellä kuluttajien kannalta markkinat ovat aika lailla sekalaiset, koska oikeudet ja sitoumukset eivät ole heille kovinkaan selviä riippuen näistä eri matkayhdistelmistä joita he varaavat. Antaakseni teille osviittaa tämä perinteinen pakettimatkaaja ei ole se pääasiallinen liiketoimintamalli. On tehty tutkimuksia Espanjassa, Italiassa ja Belgiassa ja Belgiassa 40 ostaa perinteisiä pakettimatkoja. Portugalissa tämä on 30. Eli on myöskin tärkeää olla olettamatta, että kaikki kuluttajat ovat löytäneet uusia tapoja matkojen laatimisen suhteen. Sitten sovellusala. Me olemme iloisia siitä, että tässä uudessa ehdotuksessa otetaan uusia matkatyyppejä direktiivin piiriin. Tässä ei ole kysymys ainoastaan perinteisistä matkapaketeista, vaan myöskin räätälöidyistä paketeista tai online klikattavista matkayhdistelmistä. Eli teoriassa, teoriassa tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi kuluttaja tulee suojatuksen direktiivin kautta. Mutta tässä on ongelma. Ongelma on siinä, että ehdotuksesta löytyy kaksi matkayhdistelmän kategoriaa, pakettimatkaa ja, ja avu, avusteiset matkajärjestelyt. Ja tämä ero, sillä on hyvin huomattavat seuraukset, koska avustetuissa matkajärjestelyissä myyjällä ei ole sitoumuksia juuri ollenkaan, paitsi maksukyvyttömyystapauksessa. Ja kaikista ongelmallisinta on se, että olenko kuluttajana pakettimatkalla vai avustetussa matkajärjestelyssä, niin tämä on epäselvä ja on, järjestäjien on hyvin helppoa kiertää pakettimatkalainsäädännön lainsäädännön tiukemmat säännöt esittämällä asian eri tavalla. Meidän kannaltamme tämä on huomattava puute tämänhetkisessä ehdotuksessa koska ei ole mitään selkeää viestiä kuluttajille siitä, onko hän pakettimatkatilanteessa vai avustettujen matkajärjestelyjen tilanteessa. Toiseksi sitten suoja maksukyvyttömyystapauksessa. Meidän mielestämme on tietenkin hyvä, että direktiivissä ehdotetaan sovellusajan alan laajentumista koskemaan myöskin maksukyvyttömyystapaukset koska tässä laajennetaan pakettimatka käsitettä. Ja jopa ne, jotka myyvät avustettuja matkajärjestelyjä, heidän täytyy myöskin suojata kuluttajia maksukyvyttömyyttä vastaan. Ongelmallista ehdotuksessa on kuitenkin se, että mitä tulee avustettuihin matkajärjestelyihin, ei ole lainkaan selvää, mitä mitä myyjän täytyy, mitä vastaan hänen täytyy suojautua. Onko tässä kysymys palvelun tarjoajasta vai myyjästä itsestään, ja tämä täytyy täsmentää, jotta saadaan juridista varmuutta. Sitten sitten korvausvastuu huonosta, huonoista suoritteista vain järjestäjä on vastuussa silloin, jos matka ei toteudu asianmukaisella tavalla. Ja kuten esittelijä liikennevaliokunnasta jo sanoi, tämä ei ole kovinkaan hyvä asia kuluttajan kannalta, koska kuluttajan kokemuksen mukaan hänen ensimmäinen kontaktipisteensä on myyjä, myöskin sen takia, että myyjällä on kuluttajan kotimaassa edustaja, kun taas matkan järjestäjä saattaa olla eri maassa tai jopa EUn ulkopuolella. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että olisi yhteisvastuuta suhteessa kuluttajaan ja että se kattaisi sekä matkan järjestäjän että myyjän ja sitten tietenkin muutoksenhakuoikeus eri tahojen välillä jotta todellakin asiasta todellisesti vastuussa oleva taho saadaan ottamaan vastuun. Ja te tiedätte, että yhteisvastuu käsite myyjän ja järjestäjän välillä on jo ollut olemassa, se on olemassa jo 13 jäsenvaltiossa, eli se toimii ja se toimii hyvää, hyvin. Ja jos tätä ei enää olisi olemassa, niin se olisi tilanteen huononemista näissä jäsenvaltioissa. Sitten harmonisoinnin tasosta Toden totta ei ole selvää, tuoko tämä direktiivi mukanaan täyden harmonisoinnin vai ei. Jos se toisi mukanaan täyden harmonisoinnin, se tarkoittaisi kuluttajien kannalta sitä, että olemassa olevia oikeuksia leikattaisiin, koska monissa jäsenvaltioissa – lainsäätäjä on käyttänyt vähimmäisharmonisointia tämänhetkisen direktiivin kohdalla laajentaakseen kuluttajan oikeuksia esimerkiksi liittyen eh, hintojen korotuksiin tai yksittäisiin palveluihin. Mutta vieläkin tärkeämpää on se, että kaikissa jäsenvaltioissa kuluttajan oikeuksia leikattaisiin, koska tämä ehdotus siinä puhu, se olisi takapakkia suhteessa tiettyihin tämänhetkisessä direktiivissä oleviin sääntöihin. Sieltä esimerkiksi löytyy sääntö, jonka mukaan kuluttaja antaa hiljaisen suostumuksensa, jos sopimukseen tulee huomattavia muutoksia tämä on aika lailla hankala asia sopimusoikeuslainsäädännön mm, kannalta. Ja jos sääntöjen vastaisuutta ei ole raportoitu paikan päällä, niin minkäänlaista korvausta ei voi odottaa. Ja sitten korvaus rajataan kolmeen yöhön ja maksimissaan 100 euroon per yö. Eli meidän mielestämme on paljonkin tässä on paljosta kysymys, jos täyteen harmonisointiin siirrytään. Meidän pääasialliset suosituksemme olisivat seuraavat. Ensinnäkin mitä sovellusalaan tulee, meidän mielestämme sen tulisi perustua periaatteeseen, ero eri matkayhdistelmien kategorioiden välillä sen tulisi perustua selkeisiin kriteereihin. Se tulisi testata myöskin tulevaisuuden varalta, eikä tulisi mahdollistaa sitä, että keinotekoisesti matkanjärjestäjät voivat kiertää näitä sitoumuksia, joista heidän tulisi olla vastuussa. Me olemme sitä mieltä, että avustettujen matkajärjestelyjen myyjien heidän sitoumustensa lisäksi, siis maksukyvyttömyysuhteen äh, näillä tahoilla tulisi olla muitakin äh, sitoumuksia, esimerkiksi äh, passivaatimukset, viisumivaatimukset, niistä täytyisi antaa tietoa ja myöskin niiden tulisi korjata varauksessa tehdyt virheet odottaisimme myöskin, että pakettimatkailijoiden kohdalla olisi järjestäjän ja vähittäismyyjän välillä yhteisvastuu ja olisi hyvä, jos parlamentti tarkastelisi hyvin huolella sitä tapaa, jolla kuluttajan oikeuksia on käsitelty tässä ehdotuksessa, koska meidän mielestämme tähän tulisi kiinnittää erityistä huomiota, aivan erityisesti mitä tulee sopimusehtojen oikeudenmukaisuuteen, mutta myöskin liittyen ähm, silloin, kun on kysymys esimerkiksi sopimuksen purkamisesta etäkaupassa tai ovelta ovelle myynnissä. Ja lisäksi me olemme sitä mieltä, että tämä tulisi olla äh, vähimmäis- tai sekaharmonisoinnin direktiivi, ei kuitenkaan aikaan täyden harmonisoinnin direktiivi, koska sillä leikattaisiin olemassa olevia kuluttajaoikeuksia kaikissa jäsenvaltioissa. Grazie lei. Kiitoksia paljon teille ja sitten annan Michel de Plustille seuraavaksi puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minun esitykseni siellä vielä latautuu ja sillä välin kiittäisin teitä mahdollisuudesta, joka minulle on tarjottu tässä tänä iltapäivänä puhua tälle valiokunnalle. Puheenjohtaja, kovin mielelläni kuuntelin Hans-Peter Mayer, Mayeria ja hänen johdantoaan, kun hän sanoi, että direktiiviä, direktiivin täytyy pitää yllä hyvä tasapaino yrittäjien ja kuluttajien vastuiden ja oikeuksien välillä. Olen tyytyväinen tähän, koska tämä on yksi niistä tavoitteista, jotka meidänkin organisaatiollamme on. Ihan lyhyesti nyt muistuttaisin teitä siitä, ketä me olemme. Me olemme täällä Brysselissä. Meillä on 31 jäsenjärjestöä, eli matkanjärjestäjiä ja matkatoimistoja, online-matkatoimistoja, matkanhallintayrityksiä ja niin edespäin. Tämä on aika monimutkainen toimiala sillä on yli 70 000 yritystä ja suurin osa niistä on PK-yrityksiä. Meillä on töissä puoli tuhatta Euroopan kansalaista 28 jäsenvaltion alueella. Ja meillä on ollut 2012 vuonna noin 190 miljardia liikevaihtoa ja 50 miljardia tuli online-myynnistä. Hyvät naiset ja herrat, Tämä direktiivi on epäilemättä se meidän toimialamme lainsäädännön selkäranka. Ja tietysti tämä direktiivi pitäisi sitten tarkistaa menestyksellä onnistuneella tavalla ja se, sen tulisi perustua kolmeen periaatteeseen ja olen kovin iloinen, että Heto myöskin mainitsi nämä asiat. Ensinnäkin kaikkien markkinatoimien toimijoiden välille täytyy saada aikaiseksi yhtäläiset toimintaehdot, koska kyseessähän eivät tänä päivänä ole pelkästään matkatoimistot ja matkanjärjestäjät, vaan kaikki muunkinlaiset online-toimijat, jotka myyvät matkapalveluita ja kaikki näiden pitäisi voida nauttia yhtäläisistä toimintoehdoista. Ja toiseksi olemme samaa mieltä siitä, mitä tuossa edelläkin on sanottu, myös Monika Jensin suulla, joka on hyvä ystäväni. Eli me tarvitsemme hyvän suojan tason kaikille Euroopan kuluttajille ja tämä on erityisen tärkeää rajat ylittävässä kaupassa. Ja kolmanneksi, aivan yhtä tärkeää on, että emme unohda, että Eurooppa on matkakohteena sellainen, että se pitäisi, sen pitäisi pitää yllä kilpailukykyään muun maailman kanssa ja meidän täytyy varmistaa, että Euroopan matkailualan kilpailukyky säilyy. Me tiedämme, mitä on tapahtunut ilmailualalla ETS-lainsäädännön myötä, enkä puhu tässä nyt siis ollenkaan näistä näistä mm, uh, especially in the online segments uh, our industry. En puhu tässä nyt päästökauppadirektiiveistä enkä määräyksistä sen enempää, mutta on tärkeää, että tämä kilpailukyky varmistetaan. No niin, missä olemme tänä päivänä ja mistä olemme tähän tulleet? Käydäänpä läpi sitä. Mitä tuossa tohtori Mayer edellä mainitsi, niin aivan lyhyesti voidaan todeta, että 25 vuoden aikana toimiala on siirtynyt paperiesitteistä mobiileihin sovelluksiin vähemmän kuin yhden sukupolven aikana. Olemme kaikki nähneet, kuinka paljon erilaisia myyntikanavia on tänä päivänä ja myöskin valtava määrä erilaisia tuotteita. Ja Euroopan komissiolla ei ollut mitenkään helppoa ryhtyessään pohtimaan tämän monimutkaisen markkinatilanteen hallinnointia. Ja kun tämä markkinatilanne on näin monimutkainen, niin haluaisimme esittää muutaman keskeisen suosituksen tälle valiokunnalle ja arvon parlamentin jäsenille. Ja aloittaisin periaatteessa nyt sitten määritelmistä, jotka direktiivin sisältyvät, eli tietenkin se aivan ydinmääritelmä on tuo pakettikäsite. Me katsomme vahvasti, että ne, sen ei pitäisi sisältää per, pelkästään niitä perinteisiä paketteja, mitkä esitellään siellä brosyyreissä, vaan niiden pitäisi kattaa myös kaikki dynaamiset paketit, jotka tarkoittavat sitä, että että asiakas menee internettiin ja rakentelee sieltä itselleen paketin kuljetuspalveluista ja ja, ja majoituksesta. Ja sitten myös tällaiset click-through, tällaiset tällaiset äh, klikkailemalla rakennettavat matkayhdistelmät. Eli asiakas ostaa yhden palvelun yhdeltä verkkosivustolta ja sitten asiakas ohjataan seuraavalle verkkosivulle, jossa, josta hän poimii seuraavan osan palvelupaketistaan. Eli kaikki tämä pitäisi sisältyä paketin määritelmään. Olemme ehdottaneet, että lainsäätäjä ei ottaisi mukaan liikenne, liikematkailua tähän direktiiviin. Ei siksi, että me katsoisi sitä tärkeäksi ja perusoikeuksiin kuuluvaksi, vaan siksi, että se kuuluu ää, äh, kaupallisten sopimusten piiriin eikä niinkään kuluttajaoikeuksien suojan piiriin. Ja sen takia tämä oikeudellinen kehys on aivan eri. Herra Hertugin kommentit harmonisoinnin tasosta ilahduttivat minua. Ja me haluaisimme tehdä ehdotuksen tässä kohtaa seuraavaa. Me ehdottaisimme, että lainsäätäjä, tämä arvoisa parlamentti, tähtäisi maksimiharmonisoinnin tasoon, mutta kohdennettuun maksimiharmonisoinnin tasoon. No mitä me sillä tarkoitamme? Ihan lyhyesti sanotte, sanottuna sitä, että lainsäädäntö, joka ei ole siis harmonisoitu tällä hetkellä, koska 90 vuoden direktiivi oli tällainen äh, lähentymisdirektiivi, ja nyt siis harmonisoinnin pitäisi olla mahdollisimman harmonisointua silloin, kun se on mahdollista, mutta subsidiariteettiperiaatetta, läheisyysperiaatetta täytyy soveltaa aina silloin, kun se on tehokkaampaa, jotta voitaisiin taata oikeusvarmuus ja, ja ää, joustava direktiivin soveltaminen. Esimerkiksi hinnan korotusten suhteen pitäisi jättää tiettyä joustavuutta kansalliselle lainsäätäjälle. No sitten jos siirrytään matkustajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja erityisesti oikeuksiin ja velvollisuuksiin silloin, kun eteen tulee odottamattomia epätavallisia ö, olosuhteita, joita ei voida välttää. Matkustajalla täytyy tällaisissa olosuhteissa olla oikeus perua kauppansa joko niin ennen äh, lähtöä. Ja me ymmärrämme nyt tämän ehdotuksen sillä tavalla, että sen perusteella me neuvoisimme jäsen, anteeksi, tämä, tätä lainsäätäjää perustamaan ää, äh, peruutusoikeuden virallisiin matkustusohjeisiin. Tällä tavalla ei jäisi, jäisi hirveästi tulkinnan varaa eikä, eikä olisi sitä vaaraa, että tulee riitoja sitten myöhemmässä vaiheessa. Mitä tulee sitten kotimatkan järjestämiskustannuksiin näissä epätavallisissa olosuhteissa, niin uskomme, että komission ehdotusta pitäisi tarkastella huolellisesti. Nimittäin me huomasimme esimerkiksi Saksan tuomioistuimen oikeustapaushistoriassa, että kotimatkan järjestämiskustannukset pitäisi jakaa 50-50 matkan ja eri markan, matkanjärjestäjien kesken. Sitä kutsutaan Chernobylin, Chernobyl-oikeustapaushistoriaksi Saksassa. Eli tätä pitäisi tarkastella huolella vielä komission ehdotuksessa. Ja takaisin maksut täytyy asiakkaalle hoitaa ja direktiivissä asetetaan määräajaksi 14 päivää, mutta me ehdottaisimme vakavasti, että tämä velvoite linjattaisiin yhdenmukaiseksi kuluttajaoikeusdirektiivin kanssa ja siinä puhutaan tällaisesta un, without undue delay käsitteestä eli ilman perusteetonta viivytystä tapahtuvasta takaisinmaksusta. Ja erityisesti Erityisesti tämä voi olla hankalaa rajat ylittävissä tapauksissa, kun takaisinmaksu voi viedä enemmän aikaa. No sitten korvausvelvollisuudesta. Tämä on ollut esillä aikaisemminkin täällä. Me uskomme, että sopimuksen asianmukainen toteutuminen on järjestäjän vastuulla. Ja jos jälleenmyyjän tehtävä on yhdistää eri palvelut toisiinsa paketiksi ja myydä ne, niin silloin tästä jälleenmyyjästä tulee järjestäjä. Ja minun mielestäni tämä ää, selventäisi niitä kysymyksiä, mitä ystäväni Goyens tuossa edellä totesi. Sitten varaukseen liittyvät virheet ja niihin liittyvät vastuut kuuluvat tietenkin jälleenmyyjälle. Ja yhteinen korvausvastuu koskisi sopimusta edellä, edeltävää tietoosuutta. No sitten matkan, matkaan liittyvä maksukyvyttömyystilanne. Meidän mielestämme kaikkien kaupan käyjien myös mahdollisesti, mahdollisesti lentoyhtiöiden pitäisi tarjota asianmukainen maksukyvyttömyyssuoja asiakkailleen. Kaupan käyjille kaupan käyjillä pitäisi olla mahdollisuus valita myöskin vakuutusten tarjoaja sisämarkkinoilta. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, myöskin EUn ulkopuoliset matkanjärjestäjät pitäisi ottaa direktiivin piiriin, koska tällaista suoramyyntiä tapahtuu yhä enemmän internetin kautta. No nyt olen varmaankin puhunut 10 minuuttia melkein ja pyytäisinkin kaikkia läsnä olevia katsomaan meidän ö, suosituslistaamme, joka on tuolla huoneen peräosassa käytettävissä, Ja tietenkin vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin, mitä teillä ehkä mieleen voi tulla. Kiitoksia. Hei. Kiitos paljon ja sitten jatkamme antamalla puheenvuoron Petra Hainikelle. Olkaa hyvä. Thank you. Äh, funktioniert's? Okay. Guten Nachmittag. Hyvää iltapäivää. Kiitän tilaisuudesta saada puhua tästä aiheesta. Minä olen vaikuttanut siihen, miten Saksan asian ajajien liitto otti tähän asiaan kantaan siviilioikeuden parissa. Minä Mä haluaisin ehkä hiukan sanoa, mistä minä nyt oikein tulen. Minä ammatillisesti olen hyvin voimakkaasti yhteydessä matkailulainsäädäntöön. Minä edustan matkojen järjestäjiä ja välittäjiä jo lukuisen vuotta laajaa kirjoa tällaisia toimijoita, ja edelliset puhujat ovat tehneet jo selväksi, että kysymys on hyvin mutkikkaasta aiheesta. Herra Mayer mainitsi sen, että tässä ei ole pelkästään kysymys puhtaasta sopimuksesta, joka liittyy kuljettamista paikasta toiseen. Tämä ei ole verrattavissa. Siihen haluaisin korostaa sitä, että myös perinteisten pakettimatkojen alue on hyvin monimuotoinen. Ei pelkästään siksi, että monet sidosryhmät ovat mukana siinä, että monet ovat mukana sopimusten syntymisessä, vaan siksi, että pakettimatkan ja travel package-käsitteen sisällä on hyvin monimuotoisia kokonaisuuksia, jotka on koottu yhteen ja tästä me aina ole täysin tietoisia, kun me kuulemme sanan pakettimatka, me ajattelemme lentoa ja kahden viikon eloskoa jossakin rannalla. Mutta on aivan toisenkinlaisia pakettimatkoja. On seikkailumatkoja, on safarimatkoja, on metsästysmatkoja, on sivistysmatkoja, on opiskelijavaihtomatkoja, opiskelijavaihtoja, kun toteuttaa myöskin matkamuodossa. Ja kaikki nämä matkat, niihin liittyy erityiset erityisiä piirteitä, erityisiä ongelmia. Teidän täytyy olla tietoisia siitä, että kysymys ei ole yksinkertaista tuotteesta, josta me nyt puhumme, vaan tuotteesta, johon liittyy hyvin moninaisia piirteitä. Ja minä olen 26 vuotta toiminut tällä alueella ja vuodesta toiseen näen aina sellaisen tapauksen, joka minulle on jotakin täysin uutta. Direktiivin tavoitteet toisaalta liittyvät kuluttajan suojaan ja toisaalta siihen, että lisätään kilpailukykyä yritysten parissa. Te ehkä kysytte itseltänne, mitä matkanjärjestäjien ja välittäjien edustaja kuluttajasuoja-asioissa sanoo, ajattelette, että kuluttajasuoja jää toissijaiseksi tässä tapauksessa, mutta näin en usko, että olisi. Nimittäin matkojen järjestäjät ja välittäjät, heillä on yksi tavoite. He haluavat tyytyväisiä asiakkaita, jotka palavat matkalta terveinä kotiin. Ja he haluavat myös, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ajatellen tiedottamista. Tavoitteena on se, että asiakkaat saavat hyvin avoimesti tietoja ja että heitä kohdellaan hyvin. Ja minä näen oman toimintani johdonmukaisesti sellaiseksi, että minä olen asiakaspalvelun viimeinen edustaja sikäli kuin nyt ylipäätään ajatellaan asiakas, asiakkaiden palvelua. Minusta on tärkeää, että tarvitaan sanan aikaan tasapainoisia säädöksiä, jotka ovat, ottavat huomioon kummankin osapuolen tarpeet. Kilpailukyky rajat ylittävässä toiminnassa on varmastikin hyvin tärkeä tavoite direktiivissä. Todellakin on hyvin suuria ongelmia, jotka liittyvät tähän. Minä aika ajoin annan neuvoja ulkomaisille matkajärjestöille, jotka haluavat tulla Saksan markkinoille, he ovat hyvin yllättyneitä siitä, että määräykset ovat kovin erilaisia. Yleisesti ottaen sitten direktiivistä haluaisin sanoa seuraavaa. Ennen kuin jotakin säädellään, täytyisi ensin tietää, missä on ollut aiempi oikeudellinen tilanne, jotta ylipäätään nähdään, mikä on säätelyn tarve. Sitten on selkeästi määriteltävä, mitä tehdään. Selkeästi tehtävä rajaukset, ja on kysyttävä sitten vielä sekin, että onko niin, että se säädös, johon on päädytty, sellainen, että se palvelee tavoitteita ja onko se kaikkien kannalta tasapainoinen ja oikeudenmukainen. Minä voin vain esimerkkeinä esimerkkinomaisesti käsitellä sitä direktiiviä ja on monia asioita, joiden osalta voin sitä arvostelua. Täytyy ensinnäkin tietää, mistä ollaan tulossa, mikä on voimassa oleva oikeus ja mitä tapahtuu, kun direktiiviä muutetaan. Siellä puhutaan siitä, että on matkojen järjestäjistä ja matkojen välittäjistä, että he ovat sopimuksen kautta vastuussa palveluista, jotka on tehty. Tämä on kohdan 1.1 kolmannessa kappaleessa. Näin ei ole totta, nimittäin, tämä ei ole totta nimittäin riiktiivissä. todetaan, että välittäjät ovat vastuussa vain silloin, kun he ovat sopimusosapuolia puhtaat välittäjät eivät vastaa, he eivät kanna vastuuta. Nimittäin Saksassa ei ole ainoatakaan välittäjä, joka oli sopimusosapuoli. Muissa EU-maissa, esimerkiksi Portugalissa, tilanne on toisen näköinen. Tässä ei ole oikein nyt käyty lävitse voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä minä halusin tässä lyhyesti esitellä. Rova Goyens puhui jo siitä, että selkeä rajaaminen, selkeä määrittely on se, mitä tästä puuttuu. Jos katsotte esimerkiksi kohtaa kolme, artiklaa kolma, kolme ja kohtaa kaksi, artiklassa kolme, kohtaa kaksi b Sen ensimmäinen alakohta puhutaan rajauksesta, joka liittyy suhteessa kohtaan 5a, silloin huomaatte, että se mikä on yhtenäinen varausmenettely, se saattaa olla sellainen, että joko on kysymys lukuisen sopimusten solmimisesta eh, tai varauspaikassa käymisestä. Eh, toisaalta voi olla kysymys pakettimatkasta, joka sitten ei koskekaan kaikkia niitä määräyksiä, jotka liittyvät näihin palveluihin ja niiden suorittamiseen, vaan myöskin voi liittyä maksu kyvyttömyyteen. Mitä, mitä nämä rajaukset tässä on tarkoitus tehdä jää täysin epäselväksi. Me, tässä direktiivissähän pyritään siihen, että saadaan aikaan lisää avoimuutta, että saadaan vähennettyä byrokratiaa ja että mahdollistetaan se, että rajojen matkojen järjestäjät voivat toimia selkeän, selkeän oikeudellisen perustan pohjalta yli rajojen. Tällaisilla epäselvillä määritelmillä tätä ei voida saavuttaa. Mitä tulee sitten määräyksiin, eräs aiempi puhuja mainitsi täällä, että Eurooppa ei ole mikään saari. Todellakaan Eurooppa ei ole mikään saari. Ja matka direktiivin perustelussa on puuttunut nimenomaan siitä, että kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut. Nyt matkan välittäjä, ulko, joka välittää matkoja, jotka järjestää ulkomainen matkajärjestäjä, jonka toimipaikka on EUn ulkopuolella, hänen täytyisi nyt sitten kantaa vastuuta siitä, miten matka järjestetään. Miksi hänen pitäisi kantaa tämä vastuu? Miten hän sen tekee? 71 prosenttia asiakkaista pystyy käyttämään internettiä. Varauksia tehdään yhä enemmän internetin kautta, hyvin, yhä vähemmän ja vähemmän itse matkajärjestäjien kautta ja välittäjien kautta. Tässä on kuluttajien käyttäytyminen muuttunut. Jos välittäjät tarjoavat matkoja, joiden järjestäjä on EUn ulkopuolella, silloin ottavat kantaakseen vastuun, joka kuuluu matkun, matkan järjestäjälle, ja tämä ei ole kovinkaan houkuttelevaa. Silloin ehkä sitten ei tehdä näin, silloin tämä merkitsee sitä, että tämä markkina-alue tulee katoamaan. Asiakkaat tulevat yhä enemmän noudattamaan suoraa äh, mat, suoraan matkojen varaamismenettelyä internetin kautta varaavat matkoja, jotka myös järjestävät amerikkalaiset järjestäjät. Silloin se merkitsee sitä, että nämä monet Euroopan ulkopuoliset matkojen järjestelyt sisältävät hyvin vaarallisia toimintoja. Esimerkiksi käyntejä kansallispuistossa ja safareita ja esimerkiksi koko tätä tällaisen seikkailumatkojen aluetta. Kaikki tämä tapahtuu alueella, joka on Euroopan ulkopuolella. Silloin asiakas, jos hän internetin kautta tekee varauksen Euroopan ulkopuolella ja hänet ajetaan toimimaan tällä tavoin, silloin hänellä on vähemmän suojaa. Eihän tämä voi olla direktiivin tavoite. Tämä on asia, jota on todella pohdittava. Sitten tällainen ö, oikeudenmukainen ö, sovittelu. Sitä haluaisin ottaa yhden esimerkin. Direktiivissä on uusi määräys, joka koskee hintojen korottamista. Matkan järjestäjällä tulee olla mahdollisuus varata itselleen oikeussopimuksessa matkan muut, hinnan muuttamiseen ja hyvin rajoittavilla kriteereillä hän voi muuttaa matkan hintaa. Matkan korottaminen, korot, hinnankorotus ei kuitenkaan saisi ylittää kokonaishinnan 10 prosenttia. No hyvä on. Tämä kuulostaa aluksi hyvin järkevältä. Matkanjärjestäjän kuitenkin tulevaisuudessa on myös annettava kuluttajalle mahdolliset alennukset. Tässä ei ole mitään rajaa alaspäin, koska pyritään vähentämään byrokratiaa. Mitä tapahtuu, jos jokainen matka, matkustaja nyt vaatii, että hänellä on oikeus siihen, että kun esimerkiksi vaihtokurssit muuttuvat, kurssi muuttuu alhaisemmaksi, että hän silloin saisi sitten edullisemman hinnan matkanjärjestäjä joutuu sitten tekemään laskelmat uudestaan. Ja kun kysymys on siitä, milloin matka on varattu, ei suinkaan välttämättä se, milloin hinta on laskettu, kun ratkaiseva on se, milloin on matka varattu, milloin matka on tarkoitus alkaa. Silloin esimerkiksi 20 ryhmän, matkustajaryhmän jäsenille kenties tekemään 20 erilaista laskelmaa, jolloin matkan hinnan ero saattaa olla kenties yksi euro, joka joudutaan sitten myöntämään jokaiselle tämä yhden euron alennus, mikä sitten on kuitenkin edellyttänyt valtaisaa määrää työtä. Täytyy olla jokin tietty alaraja, että tämän, näiden määrän täytyy koskea kumpaakin ö, tahoa, koska, koska näihin laskelmiin täytyy ottaa huomioon aina tietty epävarmuustekijä niin, että automaattisesti eh, jokaisen matkan osalta, nimittäin siis ei ole olemassa sellaista matkaa, jossa eh, hinnat eivät muuttuisi. Ja olisi aivan kummallista, jos sitten matkaa pitäisi joka kerta alentaa, jos eh, matkan järjestäjä on pitänyt itsellään oikeuden sopeuttaa hintaa. Miksi matkanteista ylipäätään tarvitsee tällaista soveltamislauseketta. Se, sitä, sitä täällä ei mainita, nimittäin täällä sanotaan, että enintään 10 prosentilla kokonaishinnasta saa korottaa hintaa. Mitä sitten, jos vaihtokurssit muuttuvat todella rajusti ja saman aikaan polttoainekustannukset esimerkiksi kaksinkertaistuvat tai muut elementit, jotka on mainittu kohdan, artiklan 8 kohdassa B, jos, jos nekin muuttuvat todella huomattavasti, ja jos minä sitten yhtäkkiä matkanjärjestäjänä huomaan, että kustannukset ovat kolminkertaiset kuin ne, mitkä olin laskenut, silloin minä en saa kuitenkaan sitten enää vaatia näitä kustannuksia kuluttajalta. Tätä säädöstä ei ole pohdittu tarkkaan. Olisi par- tärkeämpää, jos sanotaisiin, että jos tämä korotus ylittää tietyn prosenttiasteen, näin Saksassa silloin kuluttaja voi vetäytyä sopimuksesta ilman, että joutuu maksamaan mitään korvauksia. Se olisi minusta tasapainoisempi ratkaisu. Tämä ratkaisu, joka täällä on, tässä esityksessä ei ole sellainen. Tässä minä nyt olen käyttänyt tämä 10 minuuttia ja haluankin nyt päästä loppuun esityksessäni. Joten tässä on monia ongelmia tässä nykyisessä direktiivin versiossa. Perustavanlaatuiset tavoitteet, esimerkiksi se, että pyritään helpottamaan liikennettä yli rajojen ja että pyritään parantamaan kuluttajien mahdollisuuksia muista EU-maista varata matkanjärjestäjiltä matkoja. Tämä on hyvä tavoite. Kuluttajan suoja ja vaikutukset kuluttajan suojaan direktiivissä, niitä minä en saksalaisena täältä löydä, koska monet asiat, jotka tässä direktiivissä mainitaan, ovat jo todellisuutta meillä Saksassa. Totta kai matkavälittäjä, matkavälittäjä kantaa meillä esimerkiksi vastuu mahdollista virheistä, joita tehdään varauksellisessa. Ja on itse selvää, että kun, kun tehdään varaus klikkaamalla internetissä, silloin sovelletaan mm, pakettimatkalainsäädännön määräyksiä. Mutta vielä lopuksi, minusta ei ole hyvä sekään, että että kun sanoimme, että halutaan nyt säädellä asiat kuluttajan kannalta, että ne olisivat helpompia, yksinkertaisempia, eivätkä mutkikampia, nyt kuitenkin artiklan kaksi mukaan vedetään pakettimatkat pois direktiivin piiristä, artikla 2, kohta 2, kohta D, ja matkapalvelu, se sisältää sen ja lisäksi muita palveluita, jos nämä ovat muita matkailullisia palveluita, joita voidaan pitää sivupalveluita, jotka eivät liity esimerkiksi ihmisten majoittamiseen tai autojen vuokraamiseen. Ja nämä muutkin matkailulliset palvelut, jotka eivät ole mitään sivupalveluita, silloin kun on lisäpalvelu, joka tekee matkasta pakettimatkan – Mm, johtaa kuitenkin siihen, että se vetää pois direktiivin vaikutusalasta silloin, kun tämä palvelu ei ole huomattava osa pakettimatkaa. Ja nyt sanonkin vain, että odotan mielenkiinnolla, mitä uusia ongelmia, jotka tästä seuraa, mikä on huomattavaa, onko huomattavaa se, että jokin maksaa paljon. Minulle ihmisenä, joka varaa oleskelun hampurissa käydäkseen musikaalissa, jos musikaalilippu maksaa vain 10 euroa, onko se silloin merkityksetön? vai onko musikaali näin olennainen osa tätä matkaa, että se kuitenkin on huomattava osa sitä, onko tämä määrällinen vai laadullinen käsite. Tämä kaikki on epäselvää. Ja tämä on löydettävissä kaikilta direktiivistäksi asianmukainen tai huomattava. Ja tämä tulee käytännössä johtamaan suuriin ongelmiin ja juuri se avoimuus ja selkeys, jota tässä oli aikoitus saada aikaan, ei saavuteta. Joten voin sanoa, että on yhtä mieltä kuin Rova Gojens, joka sanoi, että ei ole mitään syytä kiireeseen. Ja tanoisin sanoa, että kaikki on jopa sitä vastaan, että tässä kiirehdettäisiin. Paketimatka lainsäädäntö ansaitsee järkevän järjestelyn mutta en ole täysin samaa mieltä Rovakojen kanssa kuitenkaan. Joka tapauksessa yksistään tämä faktimakkajärjestely ansaitsee sen, että asia tulee käsittelemään. Kysymys on hyvin mutkikkaasta palvelusta, joka tässä tarjotaan. Ja kysymys on myöskin siitä, että asiakas saa hyvin monimuotoisen kokemuksen ja hänellä on oikeus siihen. Grazie. Kiitoksia. Ja sitten annan puheenvuoron herra Kristor Lennerille, joka on Euroopan teknologia- ja matkustuspalveluiden ETTSAn pääsihteeri. To see if this works, and it does, yes. Katsotaan, toimiiko tämä. Hyvää iltapäivää. Minä edustan riippumatonta matkanjärjestäjäteollisuutta ja aivan erityisesti online-matkatoimistoja. Haluaisin vain tässä tuoda esille ehkä yhden väärin käsityksen, jonka aika usein kuulen. Toisin sanoen online-matkatoimistot ovat tällaisia yhden yön yrityksiä, kamikaseja, jotka myyvät tuotteen ja jota mikään lainsäädäntö ei koske. Kun puhun omista jäsenjärjestöistäni, niin jotka ovat hyvin etabloituneita yrityksiä ja näkyviä Euroopan unionissa, niin tällainen väite ei niihin päde. Itse asiassa me jo nyt sovellamme olemassa olevaa matkapakettilainsäädäntöä esimerkiksi dynaamisten pakettien kohdalla yksinkertaisesti siitä syystä, että se on kuluttajien vaatimus. Jos me haluamme pitää kuluttajat tyytyväisenä, niin näin meidän täytyy toimia, vaikka laki ei sitä ehkä vaatisikaan. tunnistatte varmaan jotkut näistä merkeistä, joita minä edustan. Vaikkakin jotkut ovat yhdysvaltalaisomistuksessa, niin niillä on kuitenkin huomattavaa toimintaa Euroopassa ja ne ovat yhtenäismarkkinatoimijoita. Ja tässä on poistettu esteitä matkapalveluista yhtenäismarkkinoille ja meidän mielestämme tämä on tärkeä asia. Me olemme sitä mieltä, että komission tekstistä löytyy mielenkiintoisia tärkeitä kohtia. Sieltä löytyy hyvin vahvojakin suosituksia, mutta on tiettyjä asioita, joihin meidän mielestämme tulisi vielä puuttua ja mielestäni parlamentilla on nyt mahdollisuus puuttua näihin. Ja kuten tässä jo todettiin, niin tulisi pyrkiä tasapainoon kuluttajien tarpeiden ja kilpailukykyisen äh, avoimen markkinapaikan vaatimusten välillä. Olen samaa mieltä myöskin siitäkin, että ei ole mitään erityistä tarvetta hoppuilla tässä asiassa. On parempi, aivan erityisesti kun pyritään pureutumaan dynaamisiin markkinoihin, niin on tärkeää, että asioita pohditaan ja että pureudutaan periaatteisiin, eikä väkisellä runnota läpi tiettyjä liiketoimia, malleja koska tässä on kysymys 25-30 vuotta vanhasta lainsäädäntökehyksestä. Haluaisin sanoa muutaman sanan online-matkabisneksen erityisluonteen piirteistä – koska on tärkeää ymmärtää ne, jotta ymmärtäisi ne kannat, joita me olemme ottaneet tänä päivänä. Otan voimakkaasti kantaa vahvan kuluttajan suojan puolesta, mutta sillä tavalla, että se rajoittuu tietyn tyyppiseen tuotteeseen ja tietyn tyyppiseen kuluttajaan. Ja syy tähän on se, että online-matka vallankumous on tuonut kaksi pääasiallista hyötyä kuluttajalle. Ensinnäkin valinnanvara, ja toiseksi vuoksi alhaisemmat hinnat. Valinnanvara, koska dynaamiset, äh, dynaaminen online-markkinapaikka mahdollistaa valitsemisen useammasta lähteestä. Vaihtoehtoja on enemmän. Ja hinta siitä yksinkertaista syystä, että isot online-myyjät pystyvät neuvottelemaan paremmat äh, hinnat näiden matkapalvelujen tarjoajien keskuudessa. Eli nämä kaksi asiaa ne ovat mahdollistaneet sen, että yhä useampi eurooppalainen pystyy matkustamaan yhä useammin. Ja täten on tärkeää, että kun tätä lainsäädäntöä kehitetään, niin tämä pidetään mielessä. Haluammeko me lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että tämä teollisuuden ala kukoistaa, vai asetammeko me sen ympärille rajoja ja sitten hyväksymme sen vaaran, että kuluttajien valinnanvaraa rajoitetaan ja ehkä sitten hinnatkin päästetään nousuun. Me olemme sitä mieltä, niin kuten jo aikaisemmin sanoin, online-matkatoimistot ovat samaa mieltä siitä, että nämä dynaamiset paketit, joita me myymme, me haluamme, että ne kuuluvat tämän lainsäädännön piiriin, koska silloin me loisimme tasavertaiset mahdollisuudet. Kuten jo sanoin, jäsenjärjestömme kunnioittavat näitä sääntöjä jo nyt, mutta se, että tämä saatettaisiin osaksi lakia ja varmistettaisiin se, että oikeusvarmuutta on kaikkien pelurien kannalta, niin tämä kyllä sopii meille oikein hyvin mutta me olemme kuitenkin sitä mieltä, että jos sovellusala laajennetaan, aivan erityisesti mitä tulee avustettuihin matkajärjestelyihin, ne ovat hieman sattumavaraisia ja niissä on vaarana se, että kuluttajat joutuvat sekaannuksen valtaan ja ehkä kilpailuun tulee vääristymiä, koska ehkä asioita tulkitaan jäsenvaltioissa eri tavalla. Se on mahdollista aivan erityisesti, jos ei lähdetä täyden harmonisoinnin tielle, mutta ehkä eh, sitäkin tärkeämpää on se, että sinä päivänä, kun tätä lainsäädäntöä sovelletaan, niin sen jälkeen ehkä seuraavana päivänä joku esittää sellaisen liiketoiminnan mallin, joka ei enää kuulukaan sovellusalan piiriin. Ja tästä syystä meidän täytyy säädellä liiketoimintamalleja eikä periaatteita. ja tiedän, että Jatan ja muiden edustajat tuolla salin takaosassa eivät pidä tästä, mutta meidän täytyy kuitenkin tunnustaa se, että huoneessa on iso elefantti, joka meidän kannaltamme edustaa hyvin pääomitettuja yrityksiä, joilla ei ole minkäänlaisia inventaarioriskejä, jotka eivät pidä kiinni kuluttajien rahoista silloin, kun matka varataan. Ja kuitenkin nämä tahot, jotka istuvat rahojen päällä kuukausikaupalla ja jotka ovat kuitenkin maksukyvyttömyyden alttiita, niin ne eivät kuulu tämän lainsäädännön piiriin. Eli jonkinlaista vääristymää todella onkin. Meillä on ehdotuksia, jotka löytyvät meidän positiopaperista, joka jaetaan ihan piakkoin. Olemme sitä mieltä, että kyllä me tarvitsemme vahvaa kuluttajasuojaa matkailussa, mutta kuten liikennevaliokunnan jäsen kysyikin, onko tämä oikea paikka hoitaa asia? asia, jolla oli tarkoitus säännellä aivan erilaista markkinapaikkaa 80-90-luvulla. Onko tämä oikea paikka hoitaa tämän päivän fiksun matkailijan asioita vai olisiko parempi sanoa, että jätetään matkapakettidirektiivi sellaiseneen, laajennetaan sitä kattamaan myöskin dynaamiset paketit, joka meille sopii aivan hyvin. Ja sitten lähdetään liikkeelle puhtaalta pöydältä ja tarkastellaan, miten voimme periaatteiden pohjalta kattaa kaikki Euroopan alueella matkustajat, matkustavat matkustajat, olipa matka järjestetty ja, ja koottu tavalla millä hyvänsä. Me olemme sitä mieltä, että matkapaketin direktiivin tarkistaminen, se on tehty sattumavaraisella tavalla. Eli minun mielestäni meidän tulisi pitää kiinni pakettimääritelmästä ja että siinä on kysymys yhden sopimuksen paketista ja yhdestä hinnasta, koska silloin meillä on lopputuloksena vain yksi tuote, tämä paketti. Meidän mielestämme tulisi poistaa avustetut matkajärjestelyt ja paralta siihen myöhemmin, koska tämä ei ole oikea paikka – Tämä on sattumanvarainen sovellusalan laajentaminen. Meidän mielestämme tämä ei sovi tähän ja se tulee johtamaan sekaannuksen, kuten aikaisemmin sanoin, ja ehkä väärin, vääristymiin myöskin kilpailutilanteessa ja myöskin se altistaa hyväksikäytölle, koska toimijat ehkä sanovat, että no niin, nyt tiedän nämä säännöt, mutta löydän kyllä keinot, joilla ne kierrän. Olen Michelin kanssa samaa mieltä siitä, että poikkeus liikematkustamiseen tulisi säilyttää koska siinä on olemassa sopimus näiden matkajärjestäjien ja liikeyritysten välillä. Sitten täytyy myöskin täsmentää matkapakettidirektiiviä ja monissa tapauksissa itse asiassa, jos Matkustaja, Esimerkiksi sanotaan, että joku on varannut viikonloppumatkan ja lento perutaan ja matkustaja luopuu koko matkasta ilman, että kääntyy matkatoimiston puolen vaihtoehdon suhteen, niin silloin hän ei ehkä saakaan korvausta. Hän tällä tavalla luopuu oikeudesta korvaukseen. Ja tämä johtaa hämmennykseen ja tämä ehkä johtaa siihen, että koska kuluttajat eivät tunne lakia, he menettävät suuren summan rahaa vain sen takia, että päättivät jättää koko matkan sikseen sen sijaan, että olisivat pyytäneet matkatoimistolta vaihtoehtoista ratkaisua. Maksukyvyttömyyssuoja, se tulisi alistaa todelliselle riskille monissa jäsenvaltioissa – on tällainen könttäsumma maksukyvyttömyyssuojassa mutta kuten sanoin aikaisemmin, esimerkiksi Expedia, jonka kaikki tunnemme, kun tekee lento- ja hotellivarauksen Expedian kautta, niin suurimmassa osassa tapauksissa Expedia ei koskaan näe rahoja. Ne rahat siirretään suoraan hotellille hotelliosuuden suhteen ja suoraan liikenteen, liikennepalvelutarjoajalle, eli lentoyhtiölle ja tälle tai jollekin muulle mutta suoraan siis näille alihankkijoille. Eli maksukyvyttömyysriski matkatoimiston kohdalla on käytännössä nolla. Eli miksi sitten niitä täytyisi kohdella samalla tavalla kuin matkanjärjestäjiä, joilla on omat lentofirmansa ja joilla on inventaarioriski ja joka pääsee käsiksi kuluttajan rahoihin. Ja sitten vielä yksi asia, joka on näkymätön este sisämarkkinoille vielä tänäkin päivänä, rajat ylittävät toimijat, rajat ylittävät matkatoimistot, niillä on vaikeuksia päästä käsiksi kansallisiin maksukyvyttömyysjärjestelmiin, jos niillä ei ole toimipistettä kyseenomaisessa maassa. Tämä on tärkeä kohta, joka sekin tulisi korjata. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua. Kiitoksia teille. Sitten siirrymme seuraavaan osioon, jossa tarkoituksena on aktivoida parlamentaarikot, eli voitte esittää kysymyksiä, kommentteja, ajatuksianne käyttäen nyt hyväksenne. Sitten vierailemme asiantuntijoita Tuntiutta Toni Manderson on pyytänyt puheenvuoroa ensin. Uh, thank you very much for uh, the explanation. Kiitoksia paljon näistä selvennyksistä. Minä työskentelin muutaman vuoden ajan uh, lomaosakedirektiivin parissa ja en nyt sanoa, että, että ilma ei ollut riittävän kylmä silloin sen direktiivin muuttamiseksi, mutta sanonpa kuitenkin, että nyt kuulen valituksia siitä, että harmonisoitu direktiivi olisi jollakin tavalla hankala, mutta mehän puhumme eurooppalaisista markkinoista. Ja minä olen sitä mieltä, että jos haluamme tasa-arvoiset toimintaolosuhteet koko toimialalle ja samanaikaisesti saman suojan tason Euroopan kuluttajille, niin me tarvitsemme aset, asetuksen tai sääntelyä. Ja sitten kysyisinkin tai niin, ai, että sieltä sanottiin, että se onkin vain pikku ongelma, mutta minä olen sitä mieltä, että se on kaikkein tärkein kysymys koko tässä asiassa. Nimittäin jos meillä ei ole ongelmia kansallisella tasolla, niin silloin toimialan toimijat valitsevat maan, mihin he haluavat sijoittaa. Ja myös sijoittaa. Ja jos muilla toimialoilla ei ole yhtäläiset toimintaedellytykset, niin se on paha juttu taloudelle, ja paha juttu myöskin kuluttajille ja koko lomat toimialalle, teollisuudelle. Voisinko kysyä kysymyksen sinulta, eli oliko sin, olisiko sinun mielestäsi parempi hoitaa tämä asetuksen vaiko direktiivin kautta? Grazie, le domande poi si risponde. Kiitoksia. No sitten lopuksi vastataan vasta kysymyksiin. Kuunnellaan seuraava puheenvuoro. Rule. Äh, ich möchte... Kiitos. Minä haluaisin tarttua tuo ongelmaa, joka on minusta ratkaisematta, nimittäin vaikutusala, soveltamisala. Jos olen oikein ymmärtänyt se, mitä täällä sanottiin, niin että täällä on sitä mieltä, että myös yksittäiset palvelut, että joita välittäjät esittelevät, nekin kuuluvat tämän direktiivin piiriin. Minun ongelmani on se, että tässä jatkan siitä, mistä edellinen puhuja puhui, nimittäin nuorten ihmisten käyttäytyminen, kun he varaavat matkoja – Heille on tärkeää, että he voivat koota matkan itse, että heillä on mahdollisuus vapaaseen valintaan. Ja se merkitsee myös sitä, että he kantavat tietyn riskin johdonmukaisesti, mutta tätä kautta myös saavat edullisemman hinnan. Kysymys kuuluukin, jos tämä nyt kuuluisi direktiivin soveltamisalan piiriin, haluaisin tietää, oletteko sitä mieltä, että sen kuuluu direktiivin soveltamisalaan, ja miten tämä voitaisiin saada nimenomaan houkuttelevaksi näiden nuorten käyttäjien kannalta? Uh, so I think next is, uh, Mrs. Ja sitten varmaan Mrs. Uh, Rova McClarkin seuraavaksi. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näille paneelikeskustelijoille. Olen iloinen, että en nyt muista viimeisen puhujan nimeä, mutta tämä hinta-sana on tärkeä. Se on kuluttajille hyvin tärkeä. Me olemme kuluttajan suojasta huolissamme, mutta sekin maksaa. En kuullut muilta puhujilta itse asiassa, kuka kaiken maksaa. Ja kuluttajajärjestöt ovat sitä mieltä, että he mielellään kantavat osan noista lisäkuluista, mutta todellisuus on se, että kun minä usein varaan matkani sieltä, mistä varaan, niin minusta on mukava, että voin tehdä sen kaiken itse ja luoda oman pakettini itse siellä verkkoympäristössä. Ja minä hyväksyn että siinä on minulle enemmän hommaa, mutta minä teen sen joskus rahaa säästää, säästääkseni, koska hinta on minulle tärkeä ja se on kuluttajille tärkeä asia. Eli kuinka tämä, nämä asiat tasapainotetaan, kun yhtäältä kuluttajat haluavat suojelua, mutta toisaalta myöskin edullisia paketteja. Uh. And they're willing to take the risk. Ja he ovat halukkaita ottamaan myöskin riskin, ihan oikein huomautettu sieltä sivusta. Um. Kiitoksia ja sitten sitten Bernier on seuraavaksi listalla. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Pieni puheenvuoro tähän tekstiin liittyen. Joku täällä sanoi, muistaakseni viimeinen puhuja sanoi, että nämä kaksi tekstiä täytyy saattaa yhteyteen, eli tämä matkustaja teksti ja tämä teksti. Eli täytyy todellakin minunkin mielestäni tässä tehdä yhteistyötä ainakin määritelmien tasolla, jotta ei päädytä miljoonaan eri määritelmään. Yhdessä puhutaan sadasta tuhannesta ja toisessa miljoonista. Eli tällä tasolla harmonisointia tarvitaan. Ter- termien ja korvaussummien tasolla, jotta kuluttaja ymmärtää tämän helpommin. Minä näen tässä direktiivissä valtavan ongelman sen, että että tässä ei enää puhuta yhteisvastuusta järjestäjän ja vähittäismyyjän välillä, koska tässä minun mielestäni piilee vaara, mitä tulee kuluttajan oikeuksiin. Ja tässä todellakin on vaarana se, että kuluttajan oikeuksia vesitetään. Ja samaan tapaan, ja tässä olen jälleen kerran samaa mieltä rauha Gojenin kanssa, täysharmonisointi. Tietenkin kun puhutaan täysharmonisoinnista, niin voidaan todeta, että se on hieno asia, mutta me tiedämme, että eurooppalaisissa teksteissä täysharmonisointia puhuu, liittyy siihen, että kuluttajan suojaa lasketaan siis kaikkien kuluttajien suojaa lasketaan, koska tietyillä, tietyissä jäsenvaltioissa on jo tiukempaa lainsäädäntöä. Eli minun mielestäni tähän tekstiin täytyy vielä tehdä muutoksia. Ja todellakin, jos tätä halutaan viedä eteenpäin rintarinnan muiden tekstien kanssa, niin silloin ei todellakaan tule hoppuilla. Meillä ei enää ole paljon aikaa ennen vaalikauden loppua, mutta tämä on kuitenkin niin tärkeä teksti, talouden kannalta että kuluttajan suojan kannalta ja se, että tässä hoppuiltaisi, niin ei se helppoa tule olemaan. Uh, thank you. And I think... Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja on sitten edustaja Foster. Hän on sieltä liikennevaliokunnasta peräisin. Thank you very much, um, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olin varjoesittelijänä tässä matkustajaoikeuskysymyksessä. Tämä on ollut minusta hyvä järjestää tämä kuuleminen tänään. Minusta oli hyvin mielenkiintoista kuunnella näitä asiantuntijoita. Havainto, jos otetaan paikallaan henkilö, joka on ollut yli 20 vuotta, asiasta on olemassa 20 vuotta niin aika tarkastella uudestaan, mutta näyttää siltä, että tässä tulee enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ja että jotta jokin saataisiin toimimaan käytännössä, täytyy pitää yllä tiettyä määrää toissijaisuutta. Katsoin sitä, mitkä ovat määräykset, jotka liittyvät kuluttajien suojeluun, jos ajatellaan kuluttajia silloin, kun he varaavat lomia tai jotakin muuta. Minusta alkuperäinen direktiivi oli aika selkeä. Ihmiset menivät matkatoimistoon ja varasivat siellä kaksi tärkeintä tuotetta, nimittäin lennon ja hotellin, ja siitä syntyi paketti. Ja se, mikä tässä nyt nousee esille, joka on herättänyt näitä huolenaiheita, on se, että nyt varaus tehdään netissä klikataan yhdessä paikassa, mennään toiselle sivulle, varataan jotakin muuta sieltä. Joten toisaalta sanotaan, että jotakin on tapahtunut, mutta mat, mat, voidaan sanoa, että esimerkiksi matkatoimisto matkatoimisto on usein suljettu ja toisaalta sitten puhelin, puhelinnumeroihin voidaan ottaa yhteyttä, joka sitten kuitenkaan ne toimii. Eli se, että kuluttajien valinnanmahdollisuudet ja, ja hinnat, jotka ovat saatavilla, ovat hyvin erilaisia. Olipa kysymys kenestä tahansa. Kuka tahansa voi matkustaa kautta maailman – Tämä on aivan uskomatonta. En minä tiedä, mitä kaikki vastaukset ovat, minä, koska selvästikin olemme kilpailu, kilpailussa yritysten kanssa kolmansista maista, joten täytyy sitten katsoa, että minä täytyy käsitellä sellaisia toimia, jotka ovat eurooppalaisissa puitteissa. Mutta kun tehdään varauksia netissä, annetaan varauksia, jotka, joiden järjestäjät ovat sitten kolmessa maissa, joiden kautta noudattaa yhtään mitään. Joten komissio osalta voidaan sanoa, että komissiolle tässä vaiheessa voidaan vastauksia. Eli käyty riittävästi keskustelua itse alan sisällä tästä lainsäädännöstä ajatellen näitä suuria eh, verkkosivuja.com, josta täällä puhuttiin lopuksi. En usko, että vastaukset todellakaan on, jos katsotaan miksi maksukyvyttömyyttä ja komissio on tehnyt esimerkkejä siitä, mitä voisi tapahtua, jos on menee yhteen paikkaan varaa jotakin ja hotelli menee vararikkoon ja jotakin muuta tapahtuu. Kuka tietää, miten asia pitäisi hoitaa kuluttajan kannalta, mitä tähän sopimukseen tulee? Me kaikki haluamme tietysti hyvää kuluttajien suojelua, ja haluamme ja uskomme, että ala pyrkii tähän ja se pyrkii tarjoamaan myöskin hyvää palvelua asiakkaille, mutta vastauksia ei kuitenkaan ole. Me voin siis koota jotakin yhteen, mutta haluaisin kuitenkin sanoa lopuksi, että, että pitäisi saada aikaan sellaisia ratkaisuja, jotka ovat käytännössä, mutta tässä kuitenkaan kun ei välttämättä suojella kuluttajia. Saattaa olla, tässä pyritään vähentämään valinnanmahdollisuuksia, joita itse asiassa pyrimme antamaan eh, ihmisille. Täytyisi pyrkiä tekemään enemmän työtä todellakin. Oli hyvä, että täällä oli tämä kuulemin tänään ja kiitos kovasti puheenjohtaja, että sain esittää muutaman kommentin. Well, thank you very much and thank you to all my colleagues. No niin, paljon kiitoksia sinulle ja muillekin kollegoille. Ja seuraavaksi sitten pyydän neljä asiantuntijaa vielä pitämään parin minuutin mittaiset päätöspuheenvuorot. Meidän pitäisi saada tämä päättymään kello viideltä. Ja sitten haluaisin kuulla vielä Manfredilta sekä myöskin esittelijä Maijerilta loppupuheenvuorot. Jos tämä nyt sopii kaikille, niin ehkä onnistumme viiden aikaan saattamaan tämän päätöksen, koska meillä on vielä muuta käsiteltävä sen jälkeen. Eli käymme sitten vieraslistan läpi siinä järjestyksessä, kun he esiintyivät. Monik Goyens aloittaa. Olkaa hyvä. Malcolm. Hyvää iltapäivää, Malcolm. Niin, liittyen tähän ehdotukseen siitä, että tässä tehtäisiin asetusdirektiivin sijaan, komissiolla oli jo suuri haaste näillä markkinoilla, ja jos tästä nyt pyrittäisiin tekemään asetus, niin se olisi ehkä yksi haaste liikaa. Tässä on kysymys sopimusoikeudesta. Ja tämänhetkisessä tilanteessa sopimus ja siviilioikeudesta ja että tästä tehtäisiin asetus, niin tämä olisi liian vaarallista. Tämä on nähty muilla osa-alueilla. Me olemme sitä mieltä, että asetus ei ole riittävä väline, täysharmonisointi ei ole myöskään riittävä väline. Me halusimme lakia, mutta meidän täytyy tunnustaa se, että Euroopassa – sopimusoikeus ja kuluttajaoikeus, jota jäsenvaltioissa sovelletaan, se ei ole verrannollista samalla tasolla. Jos se harmonisoidaan korkeimmalla mahdollisella tasolla, mutta toivotan teille hyvää onnea, kun määrittelette tämän korkeimman kuluttajansuojan tason, eli varovaisuusperiaate tässä suhteessa. Siinä olisi kysymys siitä, että meillä olisi kohdennettua harmonisointia koska voidaan löytää sellaisia kohtia, joista kaikki voivat olla samaa mieltä, kuten kuluttajansuojadirektiivissä, mutta sitten on osa-alueita, joissa kannat ovat liian kaukana toisistaan jäsenvaltioiden oikeusperinteen takia. Sitten nämä yksittäiset palvelut, no täydellisessä maailmassa, jossa me emme vielä elä, täydellisessä maailmassa, ihanemaailmassa kuluttajia suojeltaisiin samalla tavalla – riippumatta matkasta. Tässä vain viittasin siihen, että tämäkin luo sekaannusta kuluttajien keskuudessa tämänhetkisen järjestelmän puitteissa ja sen takia tätäkin tulisi tarkastaa tämänhetkisessä ehdotuksen analyysin vaiheessa emme halua lisätä tähän lisää monimutkaisia asioita, koska suurin ongelma, kuten Kristofkin sanoi, on tehdä ero matkapaketin välillä ja tulisiko ähm, avusteiset matkajärjestelyt ottaa mukaan. Tämä minun mielestäni on se, johon täsmennystä tarvitaan. Ja tällä hetkellä, kuten me kaikki olemme todenneet, niin tämähän on asianajajien paratiisi, koska <laughs> on kovin hauskaa tulkita näitä eri säännöksiä. Ja sitten vielä hintaan liittyen kaikki kuluttajansuojat, kuluttajansuojaulottuvuudet, niihin riittyy tietty hinta. Tämä on totta elintarviketurvallisuudessa, lääkinnällisissä laitteissa, lääkkeissä ja niin edelleen. Mutta tässä yhteydessä erittäin tärkeää on se, että se mitä tarjotaan suojana vastaa odotuksia. Kuluttajia harhaan johdetaan, ei eh, tahallisesti mutta kuluttajat odottavat, he luulevat, että heillä on suojaa, he eivätkä he ole tietoisia siitä riskistä, jonka he ottavat esimerkiksi maksukyvyttömyyden tai matkan toteutumattomuuden suhteen se, että meillä on keinotekoinen ero yhden tai kahden varauksen välinen, niin ei sen tulisi asettaa matkustajaa erilaiseen suojaluokkaan. Eli tästä puuttuu selkeyttä. Ja tietenkin, jos haluaa ottaa riskin, niin silloin tietenkin voisi saada matkan halvempaan hintaan koska silloin käytetään erilaista liiketoimintamallia. Ja sitten viimeinen vastaus. Vernio puhui tästä yhteydestä eri tekstien välillä. On totta, että tämä täytyy asettaa oikeaan kohtaan lainsäädäntökentällä. Se liittyy kansallisen sopimusoikeuteen, joka taas sitten linkittyy toisiin teksteihin, harhaanjohtavat markkinakäytänteet. Eli tämän linkki muihin ehdotuksiin, se on hyvä pitää mielessä. Kiitos. Paljon kiitoksia ja seuraavaksi sitten Deblust. Uh, very brief. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin lyhyesti sanottuna Mandersin esittämä kysymys, asetus vai direktiivi? Meidän toimialalle alalla ollaan kuluttajajärjestön kanssa samoilla linjoilla. Luultavasti asetus toisi mukanaan monimutkaisuutta ja ongelmia enemmän kuin direktiivi. Tietenkin se on sovellettavissa suoraan jäsenvaltioissa, niiden oikeusjärjestelmissä, mutta siinä otettaisiin luultavasti huomioon myöskin se seikka, että toimialalle pääsyn edellytykset Eh, vaihtelevat kovasti jäsenvaltioittain. On olemassa lisenssijärjestelmiä joissakin jäsenvaltioissa ja joissakin taas ei minkäänlaista. Eli meidän mielestämme asetus ei loppujen lopuksi sitten kuitenkaan helpottaisi toimialan elämää, mutta me tuemme kuitenkin suurempaa harmonisoinnin, korkeampaa harmonisoinnin tasoa ja itse kutsuin sitä todellakin kohdennetuksi harmonisoinniksi ja sitten nämä yksittäiset palvelut. Tämähän kuului Euroopan komission vaikutusarviointiin yhtenä aiheena. Ja kuulemismenettelyn aikana, jonka komissio suoritti, sikäli kun muistan, ei ollut yhtään ainutta sidosryhmää, joka olisi kannattanut sitä, että nämä yksittäiset palvelut otettaisiin mukaan tähän direktiiviin. Hinnoista kuultiin hyvin mielenkiintoinen kommentti. Kuluttajat, jotka käyvät tai voidaan kysyä keneltä tahansa matkanjärjestäjältä tai matkatoimistolta, niin he vastaavat, että kuluttajat ovat tai kuluttajilla on ensimmäisenä mielessään hinta, eikä suikaan suojelun taso. Kun varataan lento tai matka tai loma, niin se päätöksen aikaan saava tekijä 500 miljoonan kuluttajan kohdalla on hinta. Olemme ottaneet tämän kysymyksen esille komission kanssa monta kertaa, sanoneet komissiolle, Manfredille ja kollegoille, että kun olemme keskustelleet tästä kysymyksestä, niin se on aina sanottu meidän suullamme, että kuluttajia ohjaa hinta päätöksenteossa. En ole varma, että komissio on kuullut, mitä olemme sanoneet. Viime kädessä velvoitteet tarkoittavat lisää vakuutuksia ja kukapa sitten sen maksaa, kuluttajat. Ja sitten käy niin, että kuluttajan kahden klikkauksen päässä argentiinalaisesta tai kiinalaisesta tai ties mistä verkkosivusta. Ja sama paketti löytyy 50, 50 euroa halvemmalla yhdelle henkilölle ja 200 euroa halvemmalla perheelle. Ja arvatkaapa, mistä kuluttajapaketinsa ostaa. Tämä vaikuttaa toimialan kilpailukykyyn ja toimiala on todella tiukassa kilpailutilanteessa, koska Euroopan ulkopuolelta tulee näitä toimijoita. Ja Eurooppa tarvii todellakin sitä, että turismivirta suuntautuisi Eurooppaan, Eurooppaan päin eikä Euroopasta poispäin. Ja jos nyt mietimme vaikkapa Välimeren alueita, niin tilanne on juuri tämä. Olen täysin samaa mieltä siitä, että parlamentin ajatus varmistaa lentomatkustaja, lentomatkustajien oikeuksia pitäisi koordinoida yhteen tämän ehdotuksen kanssa. Täytyy ensinnäkin varmistaa, että nämä kaksi lainsäädäntötointa eivät ole päällekkäisiä. Pitää varmistaa, että kuluttajilla on samat oikeudet matkustavit, matkustavat he sitten pelkästään lentolipun ostaneina tai sitten pakettimatkustajina, Paketti pakettimatkalaisina. Ja sitten se, että tämä direktiivi on jo 25 vuotta vanha ja samanaikaisesti pitää pitää varmistaa toimialan kilpailukykyisyys, niin sehän on vaikea tehtävä. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä täällä edellä puhuneetkin ovat jo sanoneet. Kiitos. Sitten Haniken. Ähm, Minä haluaisin myös harmonisointikysymyksiin puuttua, mikä koskee siis äh, lentomatkustajien oikeuksien direktiiviä ja matkapakettidirektiiviä. Totta kai on järkevää, että samankaltaiset alueet säädellään samalla tavoin niin, että yhdellä alueella ei lyödä lukkoon 3,50 euroa tai toisella 4 euroa. Tämä se vain sekoittaisi kuluttajaa, mutta toisaalta pitää analysoida sitä, ovatko suunnat samankaltaisia, onko, onko toiminta perusteltua. Kuluttaja, joka varaa vain kuljetuksen, odottaa vähemmän tukea tämän palvelun tarjoajalta kuin henkilö, joka varaa matkan ja sitten matkan yhteydessä tämä kuljetus epäonnistuu. Jos minä varaan kokonaisen paketin, kokonaisen matkan, silloin minä odotan enemmän suojaa ja minusta oikeutetusti on katsottava tarkkaan sitä, ovatko säädökset todella sellaisia, että ne voisivat olla täysin samansuuntaisia. Ajatellen nimenomaan suojelun tarvetta, ajatellen odotuksia, joita kuluttajilla on. Tämä minusta oli tärkeää. Muuten olen sitä mieltä, että Eurooppa ei ole saari. Meidän on huolettava siitä, että kuluttajat etsissään edullisinta hintaa eivät päädy tekemään varauksia sellaista paikoista, jossa suojan taso on huomattavasti alhaisempi tai suojaa ei ole lainkaan. Ja siksi aiemmin jo puhuin siitä, että se ö, välittäjä, joka välittää ulkomaisen järjestäjän tarjoamaa matkaa, hänestä itsestään tulee nyt matkan järjestäjä. Tätä hän ei tule tekemään, hän ei tule toimimaan näin, koska jos hän toimisi näin, hän olisi hullu silloin hän ottaa valtaisan riskin saadakseen vain pienen pienen voiton. Mutta se, että hänen pitää antaa tietoa asiakkaalle riskeistä, se minun mielestäni on hyvinkin järkevää. Siinä on järkeä, koska silloin kuluttaja tietoisesti voi päättää sen, haluaako hän varata ulkomaisen järjestäjän matkan, johon liittyy alhaisempi suojan taso, vai varaako hän EU-ssa toimivan järjestäjän, järjestäjän tarjoaman palvelun, jolloin suojataso on korkeampi, mutta tässä pitää kuluttajalla olla vapaa tahto, ei ketään pidä suojella vasta hänen tahtoaan, mutta hänen pitää voida tehdä tietoinen valinta. Ja meillähän on EU:ssa valistunut kuluttaja. Ja se on myös osa henkilökohtaista toiminnan vapautta. Minä voin sanoa, että minulle on tärkeää edullinen hinta, edullisempi hinta kuin suoja, mutta voidakseni tehdä vapaan päätöksen, minun täytyy saada tieto, ja tieto, sen täytyy, se voi hyvinkin olla välittäjän tehtävä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Regulation versus directive. I think I would agree with Monique. Olen samaa mieltä Monikin kanssa tämän asetuskysymyksen suhteen, eli onnea matkaan, kun edustan yrityksiä, edustan yrityksiä, jotka toimivat kautta sisämarkkinoihin, niin mitä enemmän harmonisointia on, niin sen parempi meille tietenkin, mutta meidän täytyy olla realistisia me voisimme lähteä liikkeelle tietyistä asioista. Puhuin aikaisemmin pääsystä kansallisiin maksukyvyttömyysjärjestelmiin. Joissakin jäsenvaltioissa näihin pääsy on rajattu niille yrityksille, joilla on toimipaikka tai joiden pääpaikka on tässä kyseenomaisessa maassa. Voimmeko me tätä säännellä? Ehkä on osa-alueita, jotka helpottavat yritysten toimintaa sisämarkkinoilla. Ymmärrän, että jäsenvaltioista löytyy erilaisia monimutkaisuuksia kuluttajan suojaan liittyen. Ja nämä ovat niitä osa-alueita, joihin voimme pureutua, mutta niiden muuttamiseen menee aikaa. Ehkä voimme löytää jonkinlaisen harmonisoinnin kautta Euroopan unionin jossakin vaiheessa. Ja sitten toinen ja kolmas kysymys miten kuluttajan suojasta, miten me saamme nuoret innostumaan kuluttajan suojasta ja sitten suojan hinta. Tämä on linjassa meidän ajattelutapamme kanssa, kun me tarkastelemme kuluttajia ja me teemme paljon tutkimusta siitä, mitä kuluttajat tavoittelevat Tietenkin jokainen kuluttaja on yksilö ja vaatimukset ovat yksilöllisiä, mutta voidaan erottaa kaksi ryhmää tai tällainen spektri, jossa on kaksi ryhmittymää. Yhtäältä on kuluttajat, jotka ovat valmiita maksamaan hieman enemmän mielenrauhasta ja siitä, että heillä on matkanjärjestäjä, joka hoitaa kaiken. Lennot, siirrot hotellille, henkilömatkakohteessa, joka vastaa kysymyksiin, varmistaa sen, että he pääsevät takaisin kotimaahan ajoissa turvallisesti. Kaikista ruoasta, kaikesta pidetään huolta. Tämä on yhden tyyppinen kuluttaja. Ja jos tarkastellaan numerotietoja, tämä, heidän määränsä kasvaa, eli yhä useampi kuluttaja haluaa tämän tyyppistä matkakokemusta ja ovat valmiita maksamaan siitä ja maksamaan tästä täydestä suojasta. Mutta sitten meillä on kuluttajaryhmä, joka haluaa joustavuutta, valinnanvaraa ja alhaisia hintoja. Tulisiko meidän käyttää näitä ihmisiä hyväksemme? Tulisiko meidän tiedottaa heitä niistä vaihtoehdoista, joita heillä on suojan suhteen? Kyllä. Me, tämän me voisimme tehdä. Me olemme jo siitä lähtien, kun käytiin ensimmäinen julkinen kuuleminen direktiivin tarkistuksesta vuonna 2009, niin me sanoimme jo tuolloin, että matkatoimistojen tulisi, niiden olisi pakko tarjota matkavakuutusta, siis ei kuluttajille pakko pakkoa ostaa sellaista, mutta että olisi selkeä valinta läpinäkyvyyden eh, nimissä. Ja voidaan sitten säännellä sitä, mitä tietoa tästä tulisi antaa kuluttajalle. Kuten Roa Foster sanoi, niin kenelläkään ei ole yhtä yksittäistä vastausta, mutta ehkä me voimme löydättää koko joukon palikoita, joiden kanssa sitten pääsemme eteenpäin. Roa Vergniaud puhui eh, linkistä näiden kahden asian välillä. Olen siitä samaa mieltä. Matkapakettidirektiivissä on osa-alueita, sieltä löytyy, sieltä löytyy ristiriitaisuuksia, jos asian näin voin ilmaista, ja ne tulisi ratkaista, koska muutoin meillä on kuluttajia, jotka luulevat tekevänsä oikean ratkaisun. He ovat lentokentällä ja heillä on tunti aikaa päättää, minne lähtevät viikonlopuksi. Heidän täytyy miettiä, että lähdenkö takaisin kotiin vai odotanko seuraavaa lentoa. Ja silloin ihminen saattaa tehdä väärän päätöksen koska kenelläkään ei ole näitä direktiivitekstejä takataskussaan. Eli olen täysin samaa mieltä. Me olemme tehneet hyvin spesifisiä suosituksia meidän omassa positiopaperissa tästä. Tässä olivat minun kommenttini. Kiitokset vielä kerran. I, um... No niin, sallin, että, että kiitän teitä kaikkia oikein kovasti arvokkaista puheenvuoroistanne tässä iltapäivällä. Täällä on niitä kovasti arvostettu ja kiitos, että pääsitte paikalle. Meillä on hieman nyt aikataulussa tekemistä, mutta tiedän, että me vielä pääsemme tästä liikkeelle. millä on yksi aihe jäljellä, mutta Manfredille haluaisin antaa vielä puheenvuoron. Hän on ollut äärimmäisen hyödyllinen ja, ja, ja avulias parlamentin suuntaan tässä asiassa, joten annan hänellekin vielä pari minuuttia ihan muutaman ajatuksen kertomiseksi. Ja sitten vielä Hans-Peter Mayer saa loppupuheenvuoron, joten Rova Manfredi ensin. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia, että järjestitte tämän tapaamisen. Tämä osoittaa oikein hyvin meille kaikille sen, kuinka erilaisia etuja komission ehdotuksen takana on on tietysti aina hankalaa ja rankkaa kuunnella kritiikkiä, mutta minä tulen tu- tai lähden täältä huoneesta sellaisen ajatuksen kerran, että me olemme esittäneet hyvin tasapainoisen ehdotuksen ja teidän avullanne ja neuvoston avulla saamme vielä jotakin sellaista aikaiseksi, josta on hyötyä ja järkeä kuluttajille. Kuulin joitakin väärinkäsityksiä tässä keskustelun aikana. Yksi niistä on soveltamisalan määrittäminen, eli paketit vastaan avustetut matkajärjestelyt. Ei ole totta, että ehdotuksessa ei määritettäisi eroa näiden kahden välillä ja haluaisin pitää kiinni erityisesti siitä ajatuksesta, että ehdotuksessa asetetaan kaupan käyjälle, myyjälle velvoite tiedottaa asiakkaalle, mistä on kysymys, onko kyseessä paketti ja mitä siihen kuuluu, vai onko avustettu matkajärjestely kyseessä ja mitä siihen kuuluu. Ja komissio katsoo, että se on tarjonnut todellakin tarjonneensa kuluttajalle mahdollisuuden valita se, valita se suojan taso, minkä, se haluaa, minkä hän haluaa. Ja tietysti tähän liittyy myös hinta. Pakettimatkojen kohdalla olemme virtaviivaistaneet kuluja verrattuna sellaisiin kuluihin, mitä kuluttajat joutuvat kantamaan, kun he ostavat, verrattuna siihen, mitä he joutuvat maksamaan, kun he ostavat tällaisen perinteisen pakettimatkan. tämä pitäisi olla hyvä uutinen heille. Eli kaikki, mikä myydään pakettina, on ihan de facto paketti. Ja siihen täytyy liittyä tietty suojantaso. taso. Me puhumme 80 euroa per paketti ja se on paljon vähemmän kuin mikä tahansa keskimääräinen matkavakuutus, joka löytyy miltä tahansa avustetun matkajärjestelyn verkkosivulta. Jos komissiolla ei olisi ollut kovia faktoja, lukuja käytettävinään, niin emme olisi tehneet tätä ehdotusta. Nimittäin jos olette tänä päivänä onneton pakettimatkan ostaja, joka kohtaa ongelman, niin yleensä teidän teidän ö, kärsimänne haitta ei koskaan olisi enemmän kuin 20-25 prosenttia sen matkan hinnasta. Siksi juuri, että direktiivi on olemassa tästä alalta. Mutta jos satutte olemaan epäonninen ostaja, joka on ostanut avustetun matkajärjestelyn kautta matkanne, niin joudutte ehkä kantamaan 80 prosenttia kuluista. Ja tämä ei ole riippuvainen siitä ollenkaan, että kuulemme täällä toimialan edustajia, jotka jo, jo vapaaehtoisesti soveltavat direktiiviä. Mutta tässä todellakin on ongelma ja se, se tekee komission, komission ö, toiminnasta perusteltua. No sitten korvausvelvollisuuden, anteeksi, anteeksi, harmonisoinnin taso. Olemme halunneet jättää sellaisen poliittisen valinnan mahdollisuuden, josta voidaan keskustella teidän parlamenttien kanssa ja kansallisten parlamenttien kanssa määräysmääräykseltä, koska on olemassa alueita, joilla tarvitaan täyttä harmonisointia ja sitten taas toisia osa-alueita, jossa haluamme antaa enemmän vapautta harmonisoinnin suhteen. Joten tämä on sellainen keskustelu, josta varmasti löydämme vielä, vielä tasapainoisen ratkaisun. Halusimme myöskin virtaviivaistaa matkustajaoikeusdirektiivin yhteyttä tähän direktiiviin, mutta tässä tarkoituksena on jättää jäsenvaltioille mahdollisuus jättää matkustajalle itselleen valinnan vapaus miettiä, käyttääkö se lento yhtiötä tai matkanjärjestäjää. Eli keskustellaan näistäkin asioista kohta kohdalta. Puheenjohtaja, katsomme, että meidän tavoitteenamme oli tehdä hyvää työtä niin, että saataisiin tarjottua erilainen suojan taso kuluttajille aina kuluttajien valinnan mukaan. Uh, our rapporteur will have the job of making an initial set of proposals. So, um, without asking him to reveal exactly what he has in mind. Niin, annan hänelle puheenvuoron nyt sitten vielä Maijarille kuullaksemme, mitä hänellä on mielessään kaiken tämän kuultuaan. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluan aluksi kiittää asiantuntijoita siitä, että olivat täällä ja ottivat niin selkeästi kantaa. Haluan kiittää kollegoja myös kysymyksistä, jotka johtivat siihen, että nousi uusia kysymyksiä. Ja siellä haluan myös kiittää komissiota siitä innostuksesta, jota se osoittaa, mutta yksi asia on kuitenkin käynyt selväksi kaikissa puheenvuoroissa. Nimittäin se, että kysymys on hyvin kattavasta, hyvin mutkikkaasta kysymyksestä, johon liittyy monia toimijoita, hyvin erilaisia toimijoita ja hyvin erilaisia vastuun kysymyksiä. Odotan jännityksellä konkreettisia tarkistuksia ja, ehdot, ja ehdotuksia tarkistukseksi asiantuntijoilta. Ja tässä huomaa, että kun hyvinkin nopeassa ajassa mit, pyritään huolehtimaan siitä, että kaikki mitä on syntynyt, kaikki mitä on muuttunut tällä nopeasti kasvavalla markkinoilla, tämä kaikki pyritään kattamaan. Ja niin, että kaikki osalliset myöskin pyritään ottamaan huomioon kaikissa esityksissä, ja, ja, ja niin, että samaan aikaan on mahdollisimman vähäistä hallinnollista taakkaa. Minä pidän mielessäni aikataulu, joka minulla nyt on edessäni. Meillä on siis tänään tämä kuuleminen ja jo 21.11. on määräaika toimittaa mietintö käännettäväksi. Siihen on pari viikkoa aikaa. Kun on kysymys tästä asiasta, en usko, että tätä aikataulua voidaan noudattaa. Varmastikin koordinaattorit ja puheenjohtaja joutuvat keskustelemaan siitä, onko tämä ylipäätään mahdollista, kun aikaa on näin vähän. Koska ajatus on, että täällä valiokunnassa asia käsiteltäisiin puolivälissä joulukuuta, ja sitten 18.12. olisi jo määräaika tarkistukseen niin, että keskustelu voisi jatkua sitten tammikuun puolessa välissä, ja tarkoitus olisi äänestää 11. helmikuuta sisämarkkinavaliokunnassa tästä mietinnöstä. Meillä olisi siis hiukan aikaa kuitenkin vielä lykätä tämän mietinnön valmistumista, koska ei voi olla niin, että nyt kahdessa viikossa pitäisi käsitellä tämä asia loppuun, niin sitten olisi kolme kuukautta aikaa tehdä tarkistuksia ja käydä keskusteluja. Olen myös sitä mieltä, että tämä asia on nyt käsiteltävä perinpohjaisesti. Kysymyshän on siitä, että sen täytyisi kestää taas 25 vuotta ja sisältää kaikki erilaiset mahdollisuudet ja säädellä kaikki erilaisia mahdollisuuksia. Enkä näe mitään mahdollisuutta sille, että tämä voitaisiin tehdä kahdessa viikossa. Muuten voisin sanoa, että olen iloinen siitä, että käsittelen tätä asiaa. Olen iloinen myös näistä yhteyksistä, jotka liittyvät tässä nyt äh, matkapaketteihin ja matkustajien oikeuksiin ja se, että tähän liittyy erinäisiä muita kysymyksiä, se on otettu esille. Ja näihin kaikkiin yhteyksiin on löydettävä puhtaita, selkeitä ratkaisuja. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitos kaikille osallistujille täällä. Ja odotan mielenkiinnolla lisäkommentteja. Ja toivon, että se, mitä minulle välitetään, on mahdollisimman konkreettista, koska tässä asiassa me suinkaan kaipaa mitään 150 sivun lausuntoja, vaan konkreettisia esityksiä yksittäisiltä asianosaisilta, yksittäisistä kysymyksistä. Kiitos siitä, että sain käyttää puheenvuoron. Good. Well, thank you very much. No niin, kiitoksia paljon Hans-Peter Maijarille. Tämä päättää kuulemistilaisuutemme. Kiitoksia vieraillemme, asiantuntijoillemme ja odotamme saavamme jatkaa mielenkiintoista yhteistyötänne tämän tärkeän asian parissa. Ja nyt sitten pyytäisin niitä, jotka eivät jää tänne e-call-asian käsittelyä varten, niin lähtisivät huoneesta tilasta pois hiljaisesti niin, että pääsemme seuraavan asian käsittelyssä vauhtiin nopeasti. Hyvät naiset ja herrat, voisinko pyytää niitä, jotka haluavat uh, käydä tähän asiaan liittymättömiä keskusteluja, niin voisitteko poistua salista, koska haluaisin pyytää esittelijä Sehnalovaa esittelemään meille kaksi mietintöään. Ehdotan, että otamme nämä yhtenä pakettina ja käymme niistä keskustelua yhdessä. Ja puhuuko Fabre van de Kampin sijaan? Manders on paikalla, Ryyle on paikalla ja minä olen paikalla. EPPn esittelijä ei ole paikalla ja toivotan Sehnalovan lämpimästi tervetulleeksi ja kiitän häntä asiantuntemuksesta tässä asiassa. Hän oli oma-aloitteisen mietinnön laatija. Mehän pyrimme tekemään näitä, jotta me saamme lain, asiantuntemusta tulevista lainsäädäntöehdotuksista. Tämä on hyvin arvokasta. Eli annan puheenvuoron teille näiden lausuntojen esittelyyn. Ja tietenkin me teemme yhteistyötä liikennevaliokunnan kanssa näissä kahdessa tärkeässä ehdotuksessa. Děkuji, děkuji pane předsedo e, za slovo. Ja sinä... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta. Ihan aluksi täytyy pyytää anteeksi, että en pysty olemaan täällä koko keskustelun aikaa, koska tänä aamuna, tai itse asiassa joudun menemään vielä liikennevaliokuntaan kertomaan heille kolmikantaneuvotteluista kuorma-autojen katsastus menettelyistä. Mutta minä nyt jaan esitykseni kahteen osaan. Ensinnäkin puhun asetuksesta, joka koskee ajoneuvoon asennettavan call järjestelmän käyttöönotosta. Se on meidän vastuualueenamme. Ja sitten puhun tästä e-call-järjestelmään liittyvästä lausunnosta, jonka annamme TRAN-valiokunnalle. Ja tänä aamuna TRAN, TRAN-valiokunta esitteli imco valiokunnalle tämän se joten yhdessä Debakkerin kanssa, joka on siis liikennevaliokunnan esittelijänä, olemme tehneet läheistä yhteistyötä ja kuuntelemme huolella ITRE-valiokunnan ehdotusta niin ikään, joten e järjestelmä saa todellakin Euroopan parlamentin valiokunnilta maksimituen, niin kuin tilanne oli oma aloitemietintömme kohdallakin. Tämä on hyvin tärkeää, koska vasta eilen neuvosto kävi ensimmäisen keskustelun tästä lainsäädäntöehdotuksesta. Ja olen iloinen, että se tapahtui ensinnäkin, mutta neuvosto on aivan liian hidas liikkeissään ja meidän pitäisikin painostaa sitä enemmän, jotta tämä erittäin hyödyllinen turvajärjestelmä ei lykkääntyisi tai sen käyttöönotto ei lykkääntyisi, ja jotta saataisiin aikaan edistystä sen käyttöönoton suhteen. No sitten asetuksesta. Komission ehdotus siitä, että ajoneuvoon asennettaisiin tällaiset sisäänrakennetut e call järjestelmät lokakuusta 2015 eteenpäin on kovin tervetullut ehdotus mielestäni, koska se on Euroopan parlamentin ehdotuksen kanssa, hyväksytyn ehdotuksen kanssa samassa linjassa. Ja minä otan tässä esiin muutaman avainelementin ja erityisaspektin, jossa komission ehdotusta pitäisi selventää. Ensinnäkin soveltamisala. Minun mielestäni ensimmäisessä vaiheessa tämä palvelu pitäisi ottaa käyttöön vain sellaisissa ajoneuvoluokissa, joissa on olemassa jo jonkinlaiset käynnistysmekanismit. Komissiota pitäisi rohkaista ottamaan askel eteenpäin siten, että se esittäisi ehdotuksen, jolla laajennettaisiin e-call-määräykset kattamaan myöskin muut ajoneuvoluokat, moottoripyörät, raskaat tavarankuljetusajoneuvot ja linja-autot. Minun mielestäni e-call-järjestelmää pitäisi tarkastaa tai tarkastella, sen toimintaa pitäisi tarkastella määräajoin jotta voitaisiin varmistaa, että se on täysin toimintakykyinen koko ajoneuvon elinkaaren ajan. Ja koska tällä hetkellä tarkastelemme uudelleen teknisen, teknisiä tarkastuksia, katsastuksia koskevia määräyksiä, niin siihenkin EK-aspekti pitäisi ottaa mukaan. No sitten e, teknologian neutraliteetti. Minun mielestäni tällainen Euroopan laajuinen e-call-järjestelmä, joka käyttää 112 hätänumeroa ja sitten taas yksityisiä hätänumeroita, on jotakin sellaista, jotka voivat toimia ihan rinnakkain ja yhdessä, mutta tärkeää on varmistaa, että palvelun jatkuvuus taataan, kuten myös henkilötietojen suoja. Ja tässä sisään rakennetussa e-call-järjestelmässä, joka käyttää 112-hätänumeroa, pitäisi olla koko tämän turvajärjestelmän selkäranka, koskapa 112-numeroon lähetetyt puhelut tai soitetut puhelut käsitellään kiireellisinä, ja sitähän me pyydämme. No sitten telematiikka-alustat. EKOL-järjestelmä on sellainen, että se luo sellaisen telematiikka-alustan, joka voi luoda perustan myöskin muille samankaltaisille lisäsovelluksille. Mutta meidän täytyy varmistaa, että tällaiset lisäapplikaatiot, sovellukset eivät lykkää e-call-järjestelmän käyttöönostoa, koska se on se kaikkein tärkein turvajärjestelmä. Ja sen takia meidän pitäisi kehottaa komissiota tiivistämään työtänsä tällaisten lisäarvopalveluiden suhteen, mutta näiden palveluiden pitäisi olla vapaaehtoisia palveluita ja niiden pitäisi noudattaa kaikkia turvastandardeja. Ja sitten vielä toinen hyvin tärkeä määräys ryhmä koskee henkilötietojen suojaa. Tämä on aivan äärimmäisen tärkeä määräyskokonaisuus loppukäyttäjille. Meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että E-Call perustuu sellaiseen teknologiaan, joka ei salli ajoneuvon paikantamista, sen, sen sijainnin seurantaa. Tämä pitäisi tar- varmistaa. Ja jotta tämä lainsäädäntö toimi olisi mahdollisimman selkeä. Haluaisin esimerkiksi komissiolle myönnettävien toimivaltuuksien määritelmän selventämistä ja haluaisin korostaa erityisesti kahdeksan artiklaa, jossa viitataan poikkeuksiin ja vapautuksiin. Nämä poikkeukset tai vapautukset määritellään mielestäni hyvin epämääräisellä tavalla ja haluaisin, että nämä määritelmät, selvennettäisiin eli minkälaisia poikkeuksia komissio voi myöntää. No sitten siirryt toiseen esitykseni osaan, eli TRAN valiokunnalle annettavaan lausuntoon. Tästä päätöksestä puhun hyvin lyhyesti, eli päätös, joka koskee yhteen toimivan EUn laajuisen in, äh, e-call-järjestelmän käyttöönossoa, eli että saataisiin tällainen yhteen toimiva EUn laajuinen e-call-järjestelmä, joka on johdonmukainen ja toimiva. No se on tietysti täysin kannatettava ajatus, ja ne jäsenvaltiot eivät näin ole vielä toimineet, niin niiden pitäisi eh, se saada aikaiseksi 2015 vuoden lokakuun alkuun mennessä pystyttää tällaiset e-call-hätäkeskusinfrastruktuurit, joiden myötä voidaan e-call-hätäpuheluita käsitellä. Ja kun tällainen teknologia, joka voi pelastaa ihmishenkiä, niin- tai en voi, en voi nähdä, että se voisi millään tavalla olla vastustettava asia, ja sen takia haluaisin pitää kiinni tästä asetetusta määräajasta. No sitten valistuskampanjat sen suhteen, miten tärkeä tämä palvelu on ja hyödyllinen tämä palvelu on, on jotakin sellaista, jota haluaisin rohkaista ja tukea. Ja haluaisin nimenomaisesti mainita, että e-call julkisena palveluna pitäisi tarjota kaikille tieliikenteen tieliikenteeseen osallistujille ilmaiseksi. Ja tarkistusten määräaika tai tarkistusten jätön määräaika tämän asetuksen suhteen on se, että aikomuksenamme olisi saada nopea edistystä aikaiseksi ja siksi määräajat ovat hyvin lyhyitä. Eli asetuksen kohdalla määräaika tarkistuksille on 14. marraskuuta ja sitten tämän päätöksen osalta määräaika on 7. marraskuuta, eli tällä viikolla jo. Joten haluaisin pitää kiinni siitä, että kollegat nyt ottavat tämän vakavasti ja esittävät tarkistuksensa siihen mennessä. Ja lopuksi toteaisin, että 28. marraskuuta torstai-iltapäivänä meidän omassa kokouksessamme voimme järjestää tällaisen minikuulemistilaisuuden, johon voidaan kutsua asiantuntijoita selventämään joitakin aspekteja, jotka eivät meille ole vielä selviä koskien tämän järjestelmän asianmukaista toimintaa. Meillä on ollutkin joitakin kuulemistilaisuuksia. Oma aloite mietintömme yhteydessä tästä aiheesta. Mutta jos kollegat tai jos kollegoilla on joitakin kysymyksiä tai kommentteja mielessään, niin ottakaa toki yhteyttä minuun ja voimme järjestää tällaisen minikuulemisen. Kiitos paljon mielenkiinnostanne ja tietenkin odotan innolla kommenttejanne ja hyvää yhteistyötänne kollegoiden ja myöskin eh, varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia paljon selkeästä esittelystä ja näistä tarkistusten jätön määrän ajoista. Sitten Schwab. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että sain puheenvuoro. Minä olen kuitenkin virkaa tekevä varjoesittelijä. Haluan korostaa sitä. Virkaa tekevä varjoesittelijä ja aion toimia hyvin vakavasti tässä tehtävässä. Haluaisin käyttää tilaisuutta kiittääkseni Rova Sehnalovaa, kuten tekin jo kiititte häntä hänen hyvin selkeästä esityksestään, joka koski tätä käsillä olevaa kysymystä. Aikataulu on kovin tiukka. Pahoittelen sitä kovasti. Merkitsee sitä, että lähiviikkoina tämän tilanteen kohtaavat esittelijät ja varjostelijat. Tätä ei voida muuttaa, mutta tämä on asia, jossa meidän kaikkien täytyy tehdä parhaamme, jotta voidaan välttää mahdollisia ongelmia. Minä edustan tänään Wim van Kampia, joka on meidän varjoesittelemme. Hän pahoittelee sitä, että voi tänään olla paikalla. Mutta hänellä on oikeastaan vain yksi kysymys, jonka hän on minulle nimittäin se, että onko mahdollista tämän e esityksen osalta, jonka komissio on tehnyt, että operaattorit, autojen valmistajat saisivat mahdollisuuden käyttää myös yksityisiä aloitteita saadakseen käyttöönsä hätänumerot vai onko mahdollista vain se, että tämä 112 järjestelmä, jota komissio ehdottaa, on se, johon, äh, äh, joka kautta voidaan puuttua autovalmistajan infrastruktuuri, jossa autovalmistajat tekevät ongelmia, mutta ehkä komission edustaja voisi kertoa, mikä on äh, vuorovaikutus olemassa olevien järjestelmien osalta, jotka ovat käytössä ja mikä on niiden yhteys, jota komissio suunnittelee, voidaanko jatkaa niin, että voimassa on järjestelmä, joka on käynnissä edelleen pysyy operatiivisena. Tämä oli kysymys, jonka Wimbader Kamp minua pyysi esittämään ja voikin lopettaa puheenvuoroni tähän ja kiitos tarkkavaisuudesta, jonka sain tälle lyhyelle puheenvuorolleni. Okay. Um, well, thank you very much. Well, I... No niin, kiitoksia paljon. Me varmaan keräämme kaikki kysymykset yhteen ja sitten pyydämme sihteeriä äh, pitämään kirjaa. Joudumme päästämään yhden joukostamme paranvalio, valiokuntaan ja myöskin komission edustajat haluavat sanoa sanasensa, joten meillä on muutamia tarkistuksia tästä nimenomaisesta kohdasta, mutta sitten Mans. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Olkaa hänen työstään ja yhteistyöstä. Minulla on tiettyjä kysymyksiä. Esimerkiksi ja tämä ei koske ainoastaan tätä. Tämä perustuu vuoden 2008 vaikutusarviointiin ja nyt on kulunut aikaa viisi vuotta ja sitten ennen kuin tämä astuu voimaan kuluu 6-7 vuotta, eli se perustuu vanhan tekniikkaan, eli voiko vaikutusarviointeja pysyvästi päivittää – esimerkiksi tuolloin sovelluksia ei ollut. Ja nyt voi ladata sovelluksen kännykkään ja sitten ottaa yhteyden laitteen kautta vaikkapa autosta. Eli minä haluaisin soveltaa parhaita mahdollisia tekniikoita. Onko mahdollinen, että olisi tällainen on-off-nappula – jos haluan laittaa laitteen pois, jos haluan yksityisyyttä. Ja sitten soidamme, soitammeko me äh, yhdysvaltalaisen NSA kautta, koska siis äh, No silloin en henkilösuojaani niin voi paljonkaan vaikuttaa, vaikka siitä välitänkin. The Americans want to track your progress, Mr. Manders. Niin, varmaan olisi kiva, jos amerikkalaiset kuuntelisivat sinua. Sinähän olet niin tärkeä henkilö, että varmaan amerikkalaisia kiinnostaa, missä kuljet kulloinkin. Um, this is Mrs. Rula. Ja sitten Rule. Niin, herra Manitsen kanssa olenkin yllättynyt ikävää kyllä eh, erinäisissä asioissa samoilla linjoilla. Nimittäin kyse on siitä, että pitää perastaa ihmisenkin ja toisaalta kuitenkin sitä mieltä, että vapaaehtoinen olisi parempi kuin pakollinen järjestelmä. Me häveksimme tämän asian kuitenkin. valikunnassa hyväksymme ratkaisun, mutta kuitenkin käyttäjällä tulisi olla mahdollisuus eh, eh, nappiin, jolla voidaan sammuttaa ja käynnistää tämä järjestelmä. Eli valmistajan täytyy antaa käyttäjälle mahdollisuus ottaa pois käytöstä IK-järjestelmää, jos sitä haluaa. Tämä olisi minulle yksi ehto, että ylipäätään voisin tukea tätä järjestelmää. Ja sitten minulla on ongelmia, niin kuin hän Mandersillakin, tietosuojan osalta. Ensinnäkin olin sitä mieltä, että tietosuojadirektiivi eh, se ei saa olla pelkästään johdanto-osassa, vaan sen pitää olla mukana artik- itse artikloissa on tärkeää, että tietosuojadirektiiviä joka hetkenä täytyy kunnioittaa ja noudattaa, ja pidän sitä erityisen tärkeänä silloin, kun on kysymys lisäpalveluista, sillä niistähän usein on kysymys, kuten esimerkiksi siitä, että kun joudutaan soittamaan äh, korjauksia tarviin äh, palveluihin, palvelijoihin, korvausarvojen palvelijoihin, ja, ja silloin mahdollisesti tarkkat käytetään tietoja ja katsotaan sitten, kenelle nämä tiedot ja miten nämä tiedot välitään eteenpäin. Ja näistä asioista pitää olla täysi avoimuus. Se on minusta erityisen tärkeää. Nämä ovat minulle olennaiset eh, lähtöehdot ja olen myöskin viitata siihen, että tietosuojavaltuutettuhan on ottanut asiaan kantaa ja olisi tärkeä, järkevää, jos tämä lausunto asetettaisiin valiokunnan käyttöön, koska tietosuoja kysymys on tällaisen direktiivin yhteydessä äärimmäisen eh, arkaluontoinen kysymys. thank you very much. No niin, kiitoksia oikein paljon. Luulenpa, että käyttöjärjestelmä käynnistyy vain silloin, kun ilmatyyny laukeaa, jos olen ymmärtänyt oikein. Mutta voisimmeko järjestää sitten kokouksen? Ymmär... Ymmärrykseni mukaan. Tämä järjestelmä käynnistyy tosiaan automaattiseksi, automaattisesti silloin, kun turvatyyny laukeaa, eikä ole siis päällä koko ajan. Tietenkin voi olla sellaisia olosuhteita ja tilanteita, joissa ei edes tajua, että näin tapahtuu, koska saattaa olla tajuttomassa tilassa siinä vaiheessa, kun ilmatyyny tosiaan laukeaa. Mutta se, että voiko sitä... Niin, itse asiassa sitä ilma tyynyä ei voi kytkeä pois päältä kuskin puolelta, vaan ainoastaan sieltä matkustajan puolelta, vieressä istuvan puolelta. No niin, Manders kattoikin tässä jo puheenvuorossa monta asiaa ja itse tässä ottaisin esille ihan muutaman asian vain. Komissio oli mielestäni oikeassa todetessaan, että tämän täytyy olla Galileon kanssa yhteensopiva, mutta kysymys kuuluu paljonko se maksaa ja milloin siitä tulee toimintakykyinen niin siitä Galileosta, milloin mahtaa teknologia olla käytettävissä. Tämä on tärkeä asia kuitenkin ottaa huomioon, koska tällä hetkellä meillä on järjestelmä, joka perustuu tähän 112 hätänumerojärjestelmän tarjoamaan tietoon, mutta se perustuu GPS-paikantamisjärjestelmään, jolla sitten paikannetaan tuo puhelun lähettämispaikka, ja se on julkisen puolen toimintaa. Eli tämä on tärkeä asia mielestäni. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä Manders totesi yhteen toimivuudesta, koska tiedän, että monetkin auton valmistajat jo tekevät tai sisällystävät autoihin järjestelmiä, joiden kautta kuskit voivat ottaa heihin yhteyttä hätätilanteessa. Eli tässä on jo yhteentoimivuutta. Ja sitten se, että standardeja olisi käytettävissä sieltä eh, valmistajan puolelta, koska jotkut, jotkut kuluttajat mielellään haluaisivat asentaa olemassa oleviin ää, ajoneuvoihinsa tällaisia hätäjärjestelmiä. Manders ehdotti esimerkiksi kännykän käyttöä ja sellainenkin ehdotus taittiin esittää, että mobiiliteknologiaa voitaisiin käyttää tässä hyväksi, mutta komissio sen jätti pois, koska tietenkin, tietenkään ihmisillä ei välttämättä ole aina kännykkä mukanaan ja silloin tämä järjestelmä ei olisi käytettävissä. Ja toisaalta sitten taas, jos tämän järjestelmän voi panna päälle tai pois päältä, niin liittyy yleisempään kysymykseen, että pitäisikö tästä järjestelmästä tehdä vapaaehtoinen joka tapauksessa. Eli joitakin sääntöjä täytyy laatia niiden henkilöiden kohdalle ja, ja tarpeiden takaamiseksi, jotka jotka haluavat asentaa tällaisen järjestelmän jälkikäteen. Ja varmaankin sitten vielä muitakin tarkistuksia on tulossa. Tiedän, että Verniolla oli muutama ajatus tähän keskusteluun ja sitten pyytän, pyydän vielä äh, Karamatsosia ja Pertinelliä esittämään omat huomautuksensa. Très, brièvement. Hyvin lyhyesti, koska Olka ei ole enää paikalla. Olen keskustellut tästä useaan otteeseen hänen kanssaan ja haluaisin kiittää häntä näistä keskustelusta, koska olen todellakin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy käyttää hyväksi e-callin olle, jotta myöskin älypuhelinten paikannuspalvelut otetaan samassa yhteydessä käyttöön. Me olemme pyytäneet tätä useaan otteeseen ja komission jäsenvaltiot, no komissio on ollut hyvin aktiivinen e-call-järjestelmän puitteissa, mutta näissä kahdessa muussa asiassa hitaampi ja kuitenkin yhä useammalla kansalaisella on GPS-yhteensopimus sopiva älypuhelin, eikä tässä ole minkäänlaista teknistä ongelmaa geopaikannuksen aktivoinnin suhteen. ECOL-järjestelmän käyttöönotto todistaa, että geopaikannuksen tiedot voidaan siirtää kännykkäverkon kautta luotettavalla tavalla. Ja tämä on kansalaisten turvallisuuden kannalta tärkeä asia. Ja tietenkin olen Mandersin kanssa samaa mieltä siitä, että henkilösuojan suhteen täytyy olla tarkkana. Tässä täytyy olla tarkkaavainen, mutta minun mielestäni on hyvin tärkeää kuten Tran ja Itrekin ovat pyytäneet, että tämä laajennetaan koskemaan kaikkia järjestelmiä, jossa on kysymys kansalaisten turvallisuudesta. Uh, Olisiko muita jäseniä, jotka haluaisivat sanoa jotain Selvä. Ehkäpä pyytän sitten Karamatsasia ja Petnelia esittämään lyhyet kommentissa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä oma-aloitemietinnöstä, joka on hyödyllinen. Haluaisin kiittää Sehnalovaa ja myöskin TRAN-valiokunnan äh, henkilöä, vastaavaa henkilöä. Tässä on kysymys tyyppi hyväksynnästä ja sitten siitä tavasta, jolla nämä puhelut käsitellään. Kuten sanoitte, on tärkeää on ajoitus, koska me halusimme saada nämä käyttöön lokakuuhun 2015 mennessä, koska me olemme vakuuttuneita, aivan kuten esittelijänekin, tämän järjestelmän hyvistä puolista ja eduista – viime vuonna 22 000 henkilöä kuoli ja yli puolitoista miljoonaa loukkaantui. Ja tässä on kysymys avusta, joka saataisiin henkilöille ihan muutama minuutti onnettomuuden jälkeen. Ja 40 prosenttia kaupunkialueilla ja 50 prosenttia maaseudulla voisimme parantaa tilannetta onnettomuuksissa. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää maaseutualueella, koska siellä, jos paikannus toimii, niin silloin tilannetta voidaan parantaa huomattavasti. Onnettomuudesta saadaan tieto eteenpäin nopeammin. Asia, joka on tärkeää pitää mielessä, tämänhetkiset yksityiset järjestelmät, ne eivät ole lyöneet läpi kovinkaan hyvin, alle 0,17 prosenttia. Ja tämä tämä järjestelmä, joka hyödyttää kansalaisia, tämä äh, voitaisiin ottaa laajemmalti käyttöön. Ja sitten äh, tämä oli osa parlamentinkin ehdotusta. Nämä yksityiset järjestelmät ovat harvojen ja valittujen äh, etuoikeus. Meidän ehdotuksemme kansalaisten turvallisuudesta ja esittelekin tästä puhui Sehnalova ehdotusten kanssa me voimme kyllä elää. Eli en halua käyttää siihen sen enempää aikaa, mutta haluaisin mainita kaksi asiaa, jotka keskusteluissa tulivat esille. Ensinnäkin telemaattinen ase alusta. Tämä on hyvä asia. Me olemme pyrkineet saamaan tällaista ajoneuvoihin ja meillä on kolme lainsäädäntöä tulollaan. Ensinnäkin ajopiirturi e-call, ja elektroniset sähköiset tietullimaksut. Eli telemaattinen alusta, siihen voidaan sitten lisätä muitakin sovelluksia. Tämä voitaisiin yhdistää Galileoon, joka toivon mukaan myöskin otetaan piakkoin käyttöön, koska nämä jäljellä olevat 14 satelliittia on määrä ottaa käyttöön seuraavan kahden vuoden aikana ja tuolloin järjestelmä olisi täydellinen. Sitten myöskin keskustelut aktivoinnista tässä ei ole kysymys tästä off-vaihtoehdosta. Se on päällä ja kuten tässä sanottiin, se käynnistyy silloin, kun ilmatyyny laukeaa. Eli järjestelmä aktivoituu vain tuolloin. Ja jos saa sydänkohtauksen tai jonkun muun, jossa ilmatyyny ei laukea, niin silloin voi manuaalisesti sen tehdä. Mutta koko ajan tässä ei ole kysymys siitä, että auton sijaintia jatkuvalla syötöllä tarkkailtaisiin, vaan se aktivoitui ainoastaan tietyissä tapauksissa ja silloin hätäkeskus saa tämän tiedon. Eli näiden kahden kommentin myötä haluaisin antaa puheenvuoron kollegalle, joka sitten puhuu näistä muista ulottuvuuksista. Donc je de donner à... Yritän vastata tiettyihin kysymyksiin, joita me esittelijöiltä ja muilta parlamentin jäseniltä saimme. Ensinnäkin sovellusala. Komission ehdotus sen tarkoituksena on soveltaa tätä ainoastaan henkilöautoihin ja kevyihin hyötyajoneuvoihin, eli MN ja NM-luokat. Ja syy tälle ehdotukselle on se, että näihin ajoneuvoihin on jo olemassa velvoite siitä, että niissä täytyy olla ilmatyynyt. Ja tämähän laukaisee tämän equal-järjestelmän automaattisesti me pyrimme älykkääseen sääntelyyn komissiossa. Me olemme tehneet vaikutusarviointeja kaikista ehdotuksista, mutta vaikutusarviointia ei ole tehty niistä ajoneuvoista, joissa ilmatyyny jo on jos sovelletaan IK-järjestelmää sellaisiin ajoneuvoihin, jossa ei tällaisia mekanismeja ole, niin kustannukset olisivat täysin erilaisia. Silloin vaikutusarvioinnin tulokset eivät olisi samanlaisia. Tästä syystä komissio tällä haavaa rajoittaa sovelluksen näihin kahteen luokkaan. Ja sitten muut järjestelmät, nämä yksityiset järjestelmät, ne voivat olla täydentäviä satakaksitoista järjestelmän rillalla, mutta komission ehdotuksen mukaisesti 112 järjestelmän täytyy edelleen olla olemassa hätätapauksia varten me haluamme tarjota samat palvelut kaikille Euroopan kansalaisille, mutta tässä on myöskin teknisiä syitä, koska ne syyt, jotka menevät numeroon 112, ne käsitellään prioriteettipuheluina suhteessa kännykkäpuheluihin. Eli vaikka olisi ruuhkaa ja verkko olisi tukossa, perinteiset puhelut eivät ehkä mene läpi, koska verkko on jumissa, mutta jos joku soittaa 112, ne ovat prioriteettinumeroita, ne menisivät läpi. Ja sitten täytyy olla myöskin tietoinen siitä, että tänä päivänä kaikki yksityiset palvelut, niissä on enemmänkin kysymys hinauspalveluista ja korjauspalveluista, mutta ei niinkään ambulanssin tapaisista hätäpalveluista. Eli jos joku soittaa ja sanoo, että me emme tarvitse hinausautoa vai ambulanssia, niin tehokkain palvelu Euroopassa näille tämän tyyppisille pyynnöille on 112. Ja tästä syystä äh, täytyy hätätilanteissa soittaa numeron 112. Tietenkin voi lisäksi sitten vielä soittaa äh, yksityiseen palveluun tai muille palvelun tarjoajille. Sitten tietosuoja asetuksessa on jo äh, suojan taso, joka koskee kaikkia operaattoreita. Tässä on kysymys tiedoista, jotka taakkaa annetaan kännyköistä, jotka lähtevät meidän kännyköistämme joka päivä. Eli tässä ei ole kysymys erilaisista, erilaisista tiedoista kuin mitä kännyköistä lähtee. Sitten poikkeukset EKOL-järjestelmistä artiklan 8 mukaisesti. No, tällä hetkellä me emme voi ennakoida kaikkia tulevia mahdollisia tapauksia, mutta komissio käyttää tätä artiklaa hyvin rajallisissa tapauksissa silloin, kun tarve niin vaatii. Esimerkiksi ajoneuvot, joita käytetään lentokenttäalueen sisällä silloin ei ole mitään järkevää, että niihin asennettaisiin e-call-järjestelmät, koska 112 numeroa vastaavat ajoneuvot eivät edes pääsisi tälle alueelle. Eli meillä täytyy olla oikeusperusta, jonka perusteella poikkeuksia voidaan antaa, mutta poikkeukset, niiden täytyy olla hyvin rajallisia määrällisesti. Sitten varjoesittelyiden kommentit, soitot yksityisiin järjestelmiin, siihen vastasin jo. Ja sitten vaikutusarvioinnin päivittäminen vuodesta 2008 no, teknologia on mennyt isoin harppauksin eteenpäin, mutta näissä järjestelmissä tiedot vielä pitävät paikkansa, koska nämä järjestelmät toimivat myöskin kännykän kautta toimitettavien tietojen puitteissa, eli tilanne ei suhteessa vuoteen 2008 ole niin paljon muuttunut. Sitten mahdollisuus laittaa järjestelmä pois päältä, kuten tässä todettiin, ja kuten puheenjohtajakin totesi, niin ei tällaista mahdollisuutta tulisi tarjota siitä syystä, että kaikki muut turvajärjestelmät, esimerkiksi ABS-jarrut tai esimerkiksi turvavyöt kuljettajan kohdalla, niitä ei voi laittaa pois päältä, eli ei ole mitään syytä laittaa tätä järjestelmää pois päältä. Ja kuitenkin me tiedämme, että henkilösuoja on taattu. Ja sitten muiden jäsenten kysymykset galileo no Meidän täytyy muistaa, että standardi on jo olemassa, koska nämä neljä satelliittia, jotka ovat jo käytössä, ne lähettävät jo signaali, eli standardi on olemassa ja me haluamme varmistaa sen, että e-call-laitteet sieltä löytyy mahdollisuus vastaanottaa Galileo-signaali ja lisäkustannukset, joita tästä syntyy, ovat minimaaliset. Eli jo asetuksen ensimmäisessä vaiheessa ajoneuvot täytyy varustaa siten, että ne voivat ottaa Galileo-signaalin vastaan. Ja kun järjestelmä otetaan käyttöön täydessä mitassa, niin sitä voitaisiin käyttää e-call-järjestelmässä. Sitten mahdollisuus käyttää kännykköjen avulla IK-järjestelmän sijaan. Tämä mahdollisuus sitä tarkasteltiin alussa, mutta siitä ei pidetty kiinni, koska siihen liittyy ongelmia esimerkiksi sen suhteen, että ei voi laskea sen varaan, että kaikilla on aina kännykkä mukana, eikä voi olla varmoja siitä, että kännykkä on autossa sellaisessa paikassa, että siitä voisi e-call-puheluja teitä, äh, tehdä puheluita, eikä esimerkiksi äh, liiketoiminnassa käytettävissä ajoneuvoissa ei ole mahdollisuutta äh, tätä käyttää, koska esimerkiksi onnettomuudessa kännykkä saattaa vahingoittua ja tällöin sillä ei e-call-soittoa voi tehdä olen ilmeisesti nyt vastannut kaikkiin tai ainakin pääasiallisiin kysymyksiin. Kiitoksia. Good. Well, thank you both very much. Paljon kiitoksia molemmille teistä näistä kattavista vastauksista. Ne kattoivatkin useimmista niistä asioista, mitkä otimme täällä esimme. Nyt sitten meidän täytyy päästä yksi esittelijöistä, tai esittelijämme itse asiassa tuonne TRAN-valiokuntaan. Hän on jo antanutkin sitten tiedot tämän asiakokonaisuuden esiin eteenpäin viemisen aikataulusta. Ja Julkinen kokousos, kokousosuus päättyy nyt. Koordinaattoreiden kokous jatkuu tästä ja sanoisin, että valiokunnan täyskokous on keskiviikkona 27. marraskuuta ja iltapäivällä järjestetään komission sähköisen viestinnän ehdotuksesta koskien erityisesti käyttäjien oikeuksia ja neutraliteettiaspekteja. Sitten 28 päivä. Meillä on kaksi sessiota, aamu- ja iltapäiväsessio, ja odotan näkeväni teidät siellä. Ja sitten te, jotka katsoilitte meitä internetin välityksellä, kiitos paljon mukana olostanne Kokous päättyy näin ja pyytäisin, että kaikki lähtisivät välittömästi.